Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, nous allons débuter cette session. Hyvät naiset ja herrat, aloitamme työt. Esityslista on hiukan muutettu tiettyjen puhujien velvoitteiden vuoksi. Ensinnäkin komission jäsen Barnier, jonka oli tarkoitus tulla puhumaan puolustustyöryhmästä komissiossa – ei pääse tulemaan. Hänen on täytyy tavata neuvoston puheenjohtaja. Tapaamme hänet myöhemmin uudelleen, koska aihe on hyvin tärkeä. Ja toivon mukaan voisimme yhdessä keskustella hänen kanssaan myöskin komission jäsen Tajanin kanssa, koska hän myöskin on tässä tärkeässä työryhmässä mukana ja piakkoin todennäköisesti voimme keskustella molempien kanssa. Toisekseen Eversti Espinosa Navas ei ole päässyt tulemaan. Hän johtaa Nigerissä EUCAP-operaatiota. Hänellä on varsin vaikeita ajankohtaisia tehtäviä tuolla alueella. Hän joutuu sinne palaamaan ja hän ei sen takia pääse tänne kokouksemme tänään. Ja sen takia olemmekin päättäneet, että olemme yhdistäneet kohdat kolme ja neljä esityslistalla. Ja tällä tavalla voimme yhdessä keskustella myöskin Hans Jörg Haberin kanssa, joka on CPCCn siviilioperaatiokomenea, samoin myöskin Manuel Lopez Blancon kanssa, joka vastaa Keski- ja Länsi-Afrikan operaatioista sekä myöskin Gilles de Kierkovi on täällä. Hän vastaa terrorismin torjunnasta hän on siinä EU-koordinaattorina ja tällä tavalla varmasti saamme tietoa myöskin näistä uusista tehtävistä, jotka on jo käynnistetty muun muassa Nigerissä juuri tai ähm, mitä nyt valmistellaan Malissa. Kysymys on tällaista äh, turvallisuusjoukkojen koulutus- ja tukioperaatioista. Ja tiedätte, että mehän täällä jo pitkään Olemme niitä peräänkuuluttaneet ehkä <laughs> liiankin kauan, koska erityisesti olemme painottaneet turvallisuusnäkökulmia Euroopan unionin politiikassa Sahelin valtioiden kanssa. Tämä turvallisuusulottuvuus on nyt hitaasti painunut jäsenvaltioiden tajuntaan ja uhkat on kuitenkin olleet tunnettuja. Herra Kerkhoff varmasti tästä puhuu jälleen, kuten aiemminkin. Valitettavasti Sahelin strategian hyväksymisestä neuvostossa marrasku, maaliskuussa 2011, niin nythän olemme jo syyskuussa 2012, siis puolitoista vuotta on kulunut ennen kuin ö, tämä asia on edennyt todella. Olemme todella iloisia siitä, että tämä tehtävä on nyt käynnistynyt. Mitään taikasauvoja ei varmastikaan tässä meillä ole käsissämme, koska tilanne on erittäin mutkikas ja muuttuvainen ja äh, useita äh, diplomaattisia äh, käynnissä, muun muassa YK-prosessi. Olemmehan saaneet 2071 päätöslauselma, joka hyväksyttiin siis seitsemän luvun puitteissa ja näin olemme saaneet luvan Malin viranomaisilta käyttää voimaa ja näin kokous järjestettäneen, jossa päätetäänkin se, että kuinka toimimme muun muassa ekovasin kanssa. Myöskin välitystoimia on vireillä ja tämä toiminta tuntuu nyt kiittimän, koska olemme kuulleet, että Mauritania ja myöskin Algeria ovat nyt tulossa aktiivisemmin mukaan tähän diplomaattiseen neuvotteluprosessiin ja tietysti turvallisuuskysymykset ja äh, tilanteen kehittyminen, äh, tilanne paikan päällä ja nämä eri äh, liikkeet, jotka ovat osittain vallanneet Malin pohjoisosat, mutta jotka nyt tuntuvat olevan suhteellisen jakautuneita, joilla on erilaiset strategiat, niin koko tämä tilanne siis, joka on hyvin muuttuvainen, kiinnostaa meitä, mutta olemme todella iloisia siitä, että Euroopan unioni on nyt sitoutunut siihen, että se ottaa käyttöön kaikki voimavarat. Catherine Ashton äskettäin juuri puhui tällaisesta kattavasta lähestymistavasta ja varmastikin juuri tuolla Afrikan sarvessa olemme todenneet, että nämä kaikki tehtävät ovat olleet myönteisiä ja nyt tarvitaan siis tällainen kattava lähestymistapa. Ensiksi haluaisin antaa puheenvuoron herra Lopes Blancolle, että hän kertoo hiukan yleistilanteesta alueella ja Euroopan unionin toimista. Seuraavaksi herra Haber voi puhua enemmän operatiivisista kysymyksistä ja lopuksi herra Dikerkov varmasti puhuu vielä juuri turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Herra Lopes Blanco. Euh, Kiitoksia, hyvät jäsenet. Ja kiitos Avetille, että se on järjestänyt tämän istunnon Sahelin ongelmista, ihan erityisesti tästä humanitaarisesta kriisistä. Jos teille sopii, niin puhun englantia, koska minun esitykseni on tehty englanniksi. Minun tarkoitukseni on eh, kertoa teille nykytilanteesta ja sen arviosta tästä strategiasta ja erityisesti kun ajatellaan, miten sitä sovelletaan tähän monimutkaiseen kriisiin Malilla. Ja puhun myös EUn toimien lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin tavoitteista. Ensinnäkin tavoitteista vakauden turvaaminen ja se, että yhdistetään turvallisuus ja vakaus ja hallinto. Ja tässä taustalla on EUn laaja kattava lähestymistapa. Ja tarkoitus on puuttua turvallisuuteen ja köyhyyteen kansallisella, paikallisella ja alueellisella tasolla. Mikä poliittinen turvattomuustilanne sitten tällä hetkellä mallissa on ja kansainvälisellä tasolla, aivan kuten tässä puheenjohtaja jo tästä mainitsikin, kun valmistellaan kansainvälistä sotilastukea Malilla, jotta Mali saisi takaisin alueellisen itsehallinnonsa. Tämä on edistynyt hyvin nopeasti ja Afrikan unionin, YK sekä EUn suunnittelijoiden avulla on edistytty 13.11 Afrikan unioni tämän hyväksyi, se lähetettiin YK pääsihteerille ja sitten raportteja odotetaan tämän kuukauden lopussa ja tämä sitten auttaa EUn ja YKn turvallisuusneuvoston keskustelussa. Luvun seitsemän nojalla kansainvälinen tuki toimi Malille otetaan käyttöön. Tämä suunnitelma hyväksytään todennäköisesti vuoden loppuun mennessä. Poliittinen tilanne ei kuitenkaan ole liikkunut eteenpäin tarpeeksi. Tässä on keskitytty sille, että pyritetään saamaan valtaa tässä poliittisessa muutosmenettelyssä sen sijaan, että pyrittäisiin todellakin ratkaisemaan tätä institutionaalista kriisiä. Tällä hetkellä ei ole onnistuttu vielä tarpeeksi edistymään. Lisäksi ei ole pyritty sopimaan kunnollisista puitteista vuoropuhelulle, jolla voitaisiin yhdistää nämä eri johtajat eri alueilla ja jolla voitaisiin sitten puuttua näihin terrorismitilanteeseen. On kuitenkin on mahdollista, että tässä syntyy vielä uusi poliittinen kriisi. Ja kansainvälisen eh, yhteisön on puututtava näihin uhkiin. Pohjoisessa islamistiryhmät hy, hy, käyttävät hyväkseen ajankulua. On eri ryhmiä, jotka sit käyttävät hyväksi ja Pohjoismaalilla tämä, tai Malissa tämä tilanne on kärjistynyt. Siellä ei kunnioiteta perusihmisoikeuksia. Ja Pohjoismaali on sellainen alue, jolla nyt kuohuu, siellä on terrorismia, jota Al-Qaida johtaa siellä. Se vaikuttaa myös naapurimaiden vakaustilanteeseen. Kansainväliset sotilasoperaatiot johtavat siihen, että sotilasjoukot nousevat, ovat nousseet niitä vastaan ja erilaisia kuohuntoja on syntynyt. Burkina Fasossa Assadin ja ryhmät, joilla on erilaisia yhteyksiä, ovat 6.11. kieltäytyneet tai kieltäneet terrorismin, mutta kuitenkin pysyttelevät sarjalain käytössä. ja samat välittäjät ovat pyrkineet tuomaan sovintoa näiden ryhmien välille, mutta eivät kuitenkaan ole onnistuneet siinä tähän mennessä. Ja nyt uusi keskustelukierros käydään joulukuun alussa ja toivottavasti tässä saadaan, päästään eteenpäin. Burkina Fason viranomaiset työskentelevät tämän puolesta. Tällä hetkellä vielä jää nähtäväksi, että onko tämä uusi tahto jolla pyritään näiden ryhmien kanssa keskustelemaan, pyritäänkö sillä sitten, pystyä, päästäänkö sillä eteenpäin vai vahvistaako se näitä nykyisiä johtajuuksia. Mikä on selvää on se, että nyt on kansainvälisen yhteisön aika valmistella, tai kun se valmistelee näitä sotilasoperaatioita, niin tämä sitten johtaa siihen, että keskusteluissa ehkä päästään eteenpäin. Jos federaalin ratkaisu hyväksytään Malin valtion kanssa tässä tavoitteena on se, että helpotettaisiin näitä tulevia keskusteluja. Levottomuutta on edelleen käynnissä ja myöskin siviiliväestö on tästä kärsinyt erittäin paljon. Tässä on kuitenkin pysty luomaan erilainen tai tietynlainen vakaustila. Mikä, mitkä ovat sitten EUn tavoitteet? EUn toimien tavoitteena on ensinnäkin saada tämän siirtymävaiheen vakauttaminen, siinä on tietyt aikarajat ja tällä pyritään valvo, valvomaan sitä, että turvallisuusjoukot pystyvät toimimaan. Meillä on EUn kehitysongelma, joka on myöskin yhteydessä tämän alueen turvallisuustilanteeseen. Toiseksi pyritään luomaan uskottava ää, puitteet pohjoisen ja etelän joukkojen välillä ja pyritään sovittelemaan ja rakentamaan rauhaa. Euroopan unioni tukee nykyisiä selvitys- ja välitystoimia, joita Burkina Faso johtaa. Ja välitystoiminnat näillä kakkos- ja kolmostasoilla ovat niitä, mitä pyritään edistämään ja tällä uhalla ja voimankäyttö, voimankäytöllä luodaan, pyritään sitten saamaan näitä ryhmiä lähemmäksi toisiaan rauhan neuvotteluisin. Terroristi- ja rikosryhmiä vastaan pyritään toimimaan, jos tar näin tarvitaan. Ja tämä on se strategia, jota EU on rakentanut tällä alueella, Sahelin alueella, ja jota tällä hetkellä edelleen kehitetään. Sitten pyritään myöskin valtion viranomaisten ja instituutioiden uskottavuutta vahvistamaan, jolla sitten pyritään jota pyritään johtamaan tähän rauhan rakentamisen suuntaan. Ja sitten viimeiseksi pyritään tukemaan rauhan rakennusprojektia pohjoisessa ja myöskin koko maan alueella pyritään vakauttamaan tilannetta. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, niin tarvitaan kiireellisiä toimia ja myöskin pitkän aikavälin sitoumuksia. Sitten yhteenveto EUn toiminnoista lopuksi. Kriisin hoitamisessa EU käyttää kaikkia välineitä, joita sillä on Sahelin strategian yhteydessä. Tässä diplomaattisessa työssä on myöskin Dille Karkon, joka on terrorismin vastainen koordinaattori. Hänen työnsä on myöskin tärkeää tässä yhteydessä tehdään yhdessä yhteistyössä ECOWASin, Afrikan unionin ja YK kanssa. Siviilioperaatioissa keskitytään esimerkiksi Malin armeijan koulutukseen. Tätä on pidetty hyvänä ja sit ei ole saanut minkäänlaisia vastuksia. Esimerkiksi Bamakossa ollaan, ollaan siinä tyytyväisiä. Tämä on erittäin tärkeä kansallisen yhteisön strategia osa. Ja pyritään myös kehittämään kehitysstrategiaa. Eli tällä pyritään eh, tukemaan poliittista siirtymävaihetta. Kansainvälisiä ja paikallisia välittäjiä tuetaan, jotta saataisiin ratkaisu aikaiseksi. Ja viimeiseksi pyritään myöskin tukemaan naapurimaiden tilannetta. Niger, Tästä seuraavan hetken päästä kuulla lisää. Sitten Mauritaniassa näissäkin naapurimaissa siis pitää puuttua näihin monitahoisiin eh, vaikutuksiin, joita sotilasoperaatiosta eh, muita operaatioista tulee. Kiitoksia. Ja jos teillä on kysyttävää, niin voitte sitten kysyä myöhemmin minulta. Kiitos. Kiitokset. Tässä varmasti tuleekin kysymyksiä. Nyt seuraavaksi herra Habe saa puheenvuoron. Kysymys on aivan uudesta tehtävästä Nigerissä ja ilmeisesti Malissa myöskin valmistellaan tällaista siviilioperaatiota. Um, Kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Kuten Manuel López Blanco sanoi, niin Nigerin operaatio on rakenteilla ja niin todella onkin vielä Kuten varmaan tiedätte, niin operaation perusti neuvosto 16. heinäkuuta alun perin kahdeksi vuodeksi. Niin nyt olisi korkeintaan 50 henkilöä. Francisco Espinosa Espanjasta valittiin eh, operaation johtajaksi. Se on neuvonta- ja koulutusoperaatio, jossa on toden, enemmäkseen poliisiasiantuntijoita jäsenvaltioista, joitakin sotilasasiantuntijoita myös, mm, ja sitten yhteys tehtäviin äh, puolustusvoimien kanssa, turvallisuussektorin tehtäviin Nigerissä. Johtaja ja hänen ydintiiminsä, jossa on noin 25 työntekijää, 8. elokuuta lähtien on toiminut siellä ja 25 henkilöä on vielä muualla. Ja joulukuun loppuun, loppuun mennessä pitäisi olla 45-50 kansainvälistä työntekijää. 10. joulukuuta operaatiojohtaja esittelee suunnitelman SIFCOMille. Ei tule mitään suuria muutoksia verrattuna alkuperäisiin suunnitelmiin. Operaation Tavoitteena on antaa neuvoja ja auttaa turvallisuusulottuvuuden rakentamisessa Nigerian turvallisuus- ja kehitysstrategiassa kansallisella tasolla tuetaan sitä, että kehitetään kattavia alueellisia ja kansainvälisiä koordinaatiotoimia ja terrorismin torjuntaa ja rikollisuuden torjuntaa. Oikeusvaltiota halutaan <clears throat> vahvistaa rikostorjuntakapasiteetin parantamisella ja tässä yhteydessä toteuttaa koulutusohjelmia jotta voidaan tukea Nigerin turvallisuusjoukkojen kehittymistä, jotta voidaan antaa panos hankkeiden toteuttamiseen turvallisuusalalla. Kuten mainitsin, ihan hetki sitten operaatio perustettiin 16. heinäkuuta. Operaation johtaja 8. elokuuta aloitti ydintiimensä kanssa ja operaatiolla Operaatio ei ole vielä antanut operaatiosuunnitelmaa, joka on siis sisäinen asiakirja, joka hallinnoi useimpia operaatioita ja toimia. Se on kuitenkin ottanut yhteyttä turvallisuusalan toimijoihin Nigerissä. Se tukee Collegialiania, mutta se ei ole vielä täysin toiminnassa ja voitte kysyä, että miksi. Ja siinä täytyy ottaa esille nämä normaalit vaikeudet, joita meillä on. Ne liittyvät siihen, että meillä saattaa tulla tekninen arviointi missio CPCCltä, että mennään sinne paikan päälle ja arvioidaan olosuhteita, joissa operaatio toimisi, mutta kaikki rahat ovat käytössä vasta sitten, kun johtaja on nimitetty operaatiolle ja myöskin, että hän toimii siellä paikan päällä. Kaikki kolme operaatiota, jotka täytyy arvioida tänä vuonna. Ensinnäkin niiden täytyy etsiä päämaja, vuokrata se, se, että sen validoi sitten viranomaiset, koska se on kasvava huolen ihan jopa Nigerissä. Hankkia sitten viestintävälineensä, kuten GSM puhelimet. Tällä ei ole niinkään paljon tekemistä toimeenpanon kanssa mandaatin osalta, vaan olosuhteiden kanssa ja ehtojen kanssa, jotka täytyy täyttää, jotta toimeenpano voisi olla menestyksekästä. Sen lisäksi meillä on aika vakavia pullonkauloja henkilökunnan saamisessa, koska kuten tiedätte, niin kaikki työntekijät, ehdokkaat haastatellaan ja meidän voimavaramme sivilan suunnittelu- ja toteutumisvoimavarassa ovat rajoitetut. Satoja haastatteluja on tehty todellakin viime kuukausien aikana. Ja siinä on ihan luonnollinen pullonkaula, joka vaikuttaa ei pelkästään Nigerin operaatioon, vaan muihinkin operaatioimme Afrikan sarvessa ja vähän vähemmässä määrin Etelä-Sudanissa puhumattakaan kaikista muista operaatioista, jotka myöskin tarvitsevat henkilökuntaa ja jotka täytyy haastatella. Samaan aikaan O-suunnitelman esittäminen joulukuussa merkitsi sitten operaatioiden aloittamista. Ja Sarvenkaan kun tapaan, niin varmaankin voin raportoida sisällöstä paljon enemmän kuin välitettävästi nyt voin tehdä. Merci. Kiitokset. Sitten herra Dekerkop, ehkä äh, niin kuin tavallisestikin kanssanne olemme tehneet, turvallisuustilanteen arviot äh, tällä alueella toimivista liikkeistä ja niiden toimet. Äh, ehkä myöskin ne riskit, joihin voimme varmasti vielä palata keskustelussa, alueelliset riskit, koska tiedämme, että tämä ei ole suinkaan erillään naapurialueiden tapahtumista. Kiitos puheenjohtaja, kiitos siitä, että olette kutsuneet minut uudelleen ja kiitokset siitä, että tämä asia teitä kiinnostaa. Varmasti olemme kaikki jo pitkään olleet sitä mieltä, että tämä on hyvin tärkeä tämä maailman alue ja myöskin tämä on tärkeää maittemme sisäiselle turvallisuudelle. Kuten tästä alueesta sanottiin, niin Malin osaltahan asia on selvä. Kaksi kolmasosaa pinta-alasta on menetetty. Ja nyt tämä houkuttelee todella taistelijoita lähestulkoon kaikkialta. Ja tämä on todella myöskin luonut epävakautta naapureiden alueelle ja kerronkin näistä huolista, joita, jotka jaan kollegoitteni kanssa, ei pelkästään vaikutus Mauritanian ja Nigeriin, vaan myöskin se mahdollisuus on olemassa, että tämä edelleen johtaa Senegalin, Burkina ja Chadin tilanteen epävakauttamiseen. Ja tässä on selkeästi ollut tällaista soluttautumista ja terroristiliikkeet ovat toimineet myöskin Malin sisäisillä pakolaisleireillä. Myöskin Nigerissä ja Mauritaniassa on paljon pakolaisia ja olemme nähneet Länsi-Saharan, Länsi-Saharan alueen leireillä, siellähän on paljon myöskin kidnappauksia. Jotkut länsisairaalaiset ovat joutuneet jättämään nämä leirit, koska he pelkäävät Malin terroristiryhmiä ja niiden toimintaa alueella. Kun nyt puhun tästä alueesta, niin tietysti on etelä ja pohjoinen. Pohjoisessa nähtiin Lakmin toiminnan vaikutukset Libyan kriisin jälkeen ja sillä ei tunnu olevan mitään suurempaa vaikutusta. Se siis jatkuu, jatkaa olemassa oloansa pohjoisessa ja Libyan alueella, mutta samoin myöskin on olemassa suhteita ja siteitä Tunisia. Ja viime viikolla juuri kävin Marokis, Marokossa ja siellä todella oltiin huolestuneita nuoret marokkolaiset ovat kenties kiinnostuneita näihin ryhmiin liittymisestä. Ja edelleen vaarana on myöskin se, että he palavat takaisin tekemään attentaatia näissä maissa. Sitten etelässä kaikki tietävät, että AKMI siellä kouluttaa joukkojaan ja Boko Haramin ryhmittymät jäsenet ovat siellä myöskin mukana. Ja kuten jo sanoinkin aikaisemmassa kuulemistilanteessa, niin näkymät ovat sellaiset, että Akmi, Boko Haram ja Al-Shabaab todennäköisesti aika rakenteellisesti luovat yhteistyötä henkilöstöönsä keskuudessa. Tämä on aika huolestuttava näkymä, kun ajatellaan Afrikan kehitystä. Ja kaikki tämä tapahtuu tietysti taustalla ja tämän kehityskulun piirteisiin kuuluu se, että vaikkakin on käyty pitkään keskustelua tiedustelupalveluiden kesken, josko AKMI suoraan tai epäsuorasti on mukana huumekaupassa, niin muja, joka tapauksessa on pitkälti mukana huumekaupassa. AKMilla on erilaisia toimintoja. AKMI ei ilmeisesti olisi tässä mukana, mutta kuitenkin huumeiden esiintyminen alueella on räjähdysmäisesti kasvanut läntisessä Afrikassa ja huomaamme, kuinka huumeet mädättävät todella hallinnon ei tällä alueella pelkästään, vaan monilla muillakin alueilla. Ne ovat hyvin hauraita ja haavoittuvaisia ja saattavat nyt todella tätä myötä joutua tuolla ikävään asemaan. Tämä siis alueesta. Ja sitten meille eurooppalaisille on nyt käymässä selväksi, meillähän ei ole vielä lukuja kuitenkaan, mitään huomattavia lukuja, mutta kuitenkin olemme jo todenneet ö, ö, tiettyjä sellaisia nuoria, joilla on kaks, kaksoiskansalaisuus, jotka haluavat tänne alueelle. Ja on ollut myöskin Ranskassa ja Belgiassa tiettyjä pidätettyjä henkilöjä, jotka ovat vaikkapa Saksan tai Itävallan kansalaisia, jotka ovat olleet Libyan leirillä ja jotka haluavat nyt sitten sotilasoperaatioiden yhteydessä liittyä Malin näihin rikollisjoukkoihin. Ja voisinkin sanoa, että tämä ongelma on todella vakava. Ja kuten tässä kollega Lopes Blanco aivan oikein sanoi, niin voimme olla iloisia siitä, että kansainvälinen vastaus ja erityisesti EU-vastaus tähän on seuraava. Toimimme voimakkaasti vastaamme voimakkaalla tavalla. Ja nyt olemme lähettämässä näiden kaikkien välineiden kirjoja, joita meillä on. Kolme-neljä vuotta sitten kenties puhuttiin tällaisesta perinteistä lähestymistä ovasta valmiuksien kehittämisestä, vakauden luomisesta, avustuksista, ja vähitellen, mutta tämä aiheuttaa ongelmia. Pikkuhiljaa siis olemme nyt lähteneet voimakkaampiin toimiin siviili- ja sotilasoperaatioiden puikkeissa. EUCAP Niger ja EUTM Mali ovat tästä esimerkkejä. Tämä on hyvin tärkeää, koska mitä pitempään tämä tilanne pitkittyy, sitä enemmän terroristiryhmillä on mahdollisuus luoda juuriansa tälle alueelle, koska tällä hetkellä hän humanitaariset avustusjärjestöt eivät pysty enää mallissa toimimaan, ja on siis hyvin selvää, että että lääkkeiden ja ruoan toimitus ja jokapäiväisen elämän hoitaminen kaiken kaikkiaan tässä konfliktitilanteessa on terroristien käsissä ja jos jaetaan vaikkapa apua tai lääkkeitä, niin silloin varmasti myöskin helposti pakottaa nuoret mukaan toimintaan. Ja mitä enemmän tilanne kärjistyy, niin on hyvin tärkeää, että toimimme tällä tavalla myöskin sotilaallisesti mahdollisimman nopeasti. Meillä on tiettyjä pakotteita, tämä ei ole helppoa. Meidän on tietysti koulutetaan myöskin Malin unionin armeijaa, mutta mitä nopeammin toimimme, sen paremmaksi tilanne muuttuu. Ei pelkästään vain teknisesti, vaan myöskin, koska sotilaallinen paine auttaa varmastikin myöskin näissä Manuelin mainitsemissa välitysmenettelyissä. Ja nyt olen iloinen, että EU vihdoin on nyt päässyt konsensuksen 27 jäsenvaltion voimin, että kaikki instrumentit tähän Malin operaatioon otetaan mukaan. Olen jo vuosia tätä asiaa peräänkuuluttanut Malissa ja olenkin siis hyvin iloinen tästä. Mutta viestini tänään on se, ja puolan todella sitä, että äh, tältä pohjin toimitaan, mutta että tämä ei voi olla ainoa äh, vastaus äh, Lopes Blancon Rankohan tässä on hyvin laajasta operaatiosta vastuussa ja tarkoituksena on kattaa niin ennaltaehkäisy kuin hallinnointikin, kehitys, radikalisoinnin suitsiminen, eikä pidä myöskään unohtaa sitä, että että kun meillä on siellä muutama sata sotilashenkilöä paikalla, niin tämä asia on hoidettu, vaan meidän täytyy pyrkiä myöskin toimimaan terrorismin torjunnan saralle. Ja antaisinkin joitakin ajatuksia siitä, mitä olisi hyvä tehdä saman tien juuri tänään samanaikaisesti, kun nyt sotilaallisesti toimitaan. Ja Äh, siis äh, ennaltaehkäisy, turvallisuuskysymykset ja äh, myöskin huoltokysymykset ovat tärkeitä, jotta eivät huume- ja terroristiryhmät pääse sinne toimimaan liikaa. Ja sitten myöskin Nigerin, Malin ja Mauritanian tilanne on hyvin tärkeä tässä yhteydessä. Ähm, ennaltaehkäisyn osalta on paljon tehtävissä ja tämä on hyvin olennainen ja hyvin vaikea kysymys, koska meillähän on tässä nyt todella mahdollisuus todella aivan hyvin sanoa, että meidän täytyy kehittää voimakkaita toimia tuolla alueella, kun nähdään kuinka toimivat Akmi ja Mujao, mutta myöskin muut ryhmittymät, jotka pyrkivät edistämään sarjan käyttöä, vaikka al pakottavat sarjaa väkivalloin, on kivityksiä, samoin myöskin murhia, raiskauksia, lapsisotilaita myöskin värvätään ja on myöskin huumekauppaa, niin että itse asiassa tämä on vastoin kaikkea sitä, mitä islam haluaa edistää ja tämä, tätä täytyy nyt tässä huomioida enemmän Algerissa – itse asiassa on tällainen mini-keskus, jonka nämä kolme maata ja Algeria ovat perustaneet, jotta todella saataisiin toimitettua riittävästi koulutusta. Ja tässä on tarkoitus juuri tehdä tätä ennaltaehkäisevää työtä. Ja tällä tavalla pyritään muun muassa jakamaan radio radioita, jotka toimivat aurinkovoimalla kaikkialle Saheliin. Ja tällä tavalla näytetään ihmisille, mitä todellisuus on ja valistetaan siis heitä ihmisiä siitä, että ymmärtäisi, mitä todella tapahtuu. Siis ensinnäkin mielestäni EU täytyy tämän tyyppisiä hankkeita edistää. Toisekseen, en nyt lähde tässä nyt vartaamaan tilannetta Afganistaniin, koska tämä olisi vähän liian helppoa puhua talibanisoinnista ja muusta, mutta kuitenkin Afganistanista olemme oppineet sen, että meidän täytyy pystyä toimimaan niin siviili- kuin sotilasaloillakin samanaikaisesti ja voitaisiin sanoa, että nyt todella on luotava tällainen government in the box järjestelmä. Toisin sanoen, että Gidalgao tai Timbuktu pyritään, olisi hyvä saada takaisin, mutta samanaikaisesti, samanaikaisesti ei puoli vuotta myöhemmin, pitää saada myöskin vastaus väestön siviili tarpeita ajatellen. Muutoin he eivät ole vakuuttuneita operaatioiden tärkeydestä ja toisekseen myöskin riskit edelleen ovat olemassa, että nuoret liittyvät näihin ryhmittymiin. Ja nyt kun tiedämme, kuinka hitaasti ja väjäämättä tämä kehitysohjelma yleensä valmistuu, niin juuri tästä päivästä lähtien meidän täytyy lähteä tällaista siviilivastausta valmistelemaan, jotta samanaikaisesti sotilasoperaation kanssa tuolla alueella, kun nämä kolme kaupunkia voitaisiin saada takaisin, ne voimme myös toimia siviilipuolella. Olemme yrittäneet Malin pohjoisessa tukea tällaista suunnitelmaa jonka tarkoituksena on saada sotilastukikohtien ympärille sosiaalisia palveluita. Mitään poliittista konsensusta tästä ei ole ollut, on ollut vain tahtoa ja tällä tavalla juuri uskon, että meidän pitäisi edetä. Sitten kolmanneksi meidän pitäisi pyrkiä selittämään näitä asioita. Manuel usein on sanonut, että kun tunnetaan Malin yhteiskunta, niin ei ole ollenkaan varmaa, että kaikki Bamakossa ovat vakuuttuneita siitä, että AKMI edustaa terrorismia. On paljon vielä tuoregien ja Bamakon väestön välistä sovittamistyötä tehtävänä ja siis pohjoisen väestölle on selvitettävä, miksi tarvitaan tällaista sotilasoperaatiota. Ja sama sama ongelma kuin meillä oli Afganistanissakin. Ja neljänneksi oikeuskysymykset. Meillä on siis tällainen ei-kansainvälinen aseellinen konflikti, joitakin kenties kuolee ja terroristit kenties joutuvat myöskin vangituiksi tässä tehtävien puitteissa, mutta heidät on kuitenkin käsiteltävä oikeusjärjestelmän puitteissa ja saattaa olla, että malli ei pysty tällaista vankijoukkoa hoitamaan. Senpä takia saman tietä tarvitaan myöskin tämän tyyppisen kapasiteetin valmistelua Malin hallituksen kanssa. Kenties kansainvälinen rikostuomioistuin voisi tutkia joitakin näitä kysymyksiä, mutta joka tapauksessa siviilioikeuden tehtävä on tämä. Ja viides elementti, joka liittyy oikeastaan CPCCn kollegan alaan, on se, että Malin armeijallehan annetaan nyt koulutusta ja erityisesti täytyy puhua heille myöskin humanitaarisen kansainvälisen oikeuden kunnioittamisesta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Kuudes seikka liittyy Malin eteläosien ennaltaehkäiseviin toimiin. Jos ajatellaan yhteiskunnan kehitystä siellä, niin samalla tavoin tuntuu siellä käyvän kuin kävi Mauritaniassa kymmenen vuotta sitten. Siis hyvin nopeaa kehitystä ja hyvin entistä enemmän on vahvitti tahojen vaikutusta. Olen näistä keskustellut monen henkilöiden kanssa ja selkeästi tämä ei kuitenkaan heijastele perinteistä islamia Malissa niin, että tältä osin tarvitaan myöskin ennaltaehkäisyä. Sitten seitsemäs kysymys liittyy pakolaisleireihin ja minä toivoisin, että mm, tässä ja kenties hankkeita onkin jo vireillä, mutta että todella pyrittäisiin toimimaan Mauritanian ja Nigerin ja myöskin Länsi-Saharan pakolaisleirien saralla, koska siellä on paljon joutilaita nuoria, joilla ei ole mitään koulutusta. Ja siis tässä on todella paljon mahdollisuuksia terroristiryhmille värvätä heitä riveihinsä. Ja sitten tämä välitystoimet, Manuel tuossa sanoinkin, että EU haluaa tätä välitystoimintaa tukea. Burkina, Burkinassa ja että on myöskin muita kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat aktiivisesti kentällä. Ja nyt tähän on tartuttava, kun on sotilaallista uhkaa, niin kaikki mm, nämä ryhmiin värvätyt, vaikka rahoituksellisesta syystä värvätyt ihmiset, muut kuin ideologisesta syystä värvätyt pitäisi nyt saada loitonnettua niistä ja mielestäni tästä täytyisi toimia aktiivisemmin. Tämä oli siis ensimmäinen asia, jonka haluan sanoa ennaltaehkäisystä. Toiseksi sitten turvallisuudesta. Jo tästä tästä päivästä lähtien EUCAP Nigerin tai kollega tuossa jo sanoi, että itse asiassa tämä ei ole täysin vielä operatiivinen eikä myöskään täysin vielä äh, äh, äh ole henkilöstön jämeissä kokonaisuudessaan, mutta joka tapauksessa tarvitaan kuitenkin vielä valmisteluja tältä osin niin Malissa kuin Mauritaniassakin en ymmärrä, miksi pitäisi odottaa vielä vuoden verran, niin kuin lähdetään tätä äh, joka Nigeria äh, toteuttamaan, koska kysymys on äh, santarmeista, poliisista ja siviilihenkilöistä, joita siellä autetaan ja koutetaan. ja tämä on niin tärkeä mallille kuin myöskin Mauritanialle. Sitten toinen aspekti, joka on enemmän sisäinen luonteeltaan, me olemme toimineet tällä ikään kuin reitti, reitin etenemispohjalta, eli me menet etä, etappi, etapilta eteenpäin ja äh, alkuunhan emme ollenkaan olleet näin voimakkaita toimissamme. Äh, oli tämmöinen äh, ohjelma, jonka tarkoituksena oli luoda tällainen turvallisuuslaitos tuonne Sahelin alueelle. Sitten lähdettiin EUCAPin myötä etenemään ja tällä tavalla siis on pyritty nopeasti toimimaan. Tämä on hyvä. Kolmanneksi, meidän täytyy tehostaa toimiamme ja jäsenvaltiot, erityisesti Ranska, ovat tässä nyt vaatineetkin, että oikeusjärjestelmiä näissä maissa pitäisi kehittää, koska siellähän selkeästi on olemassa kulttuuria, jonka mukaan ei rangaista, olipa kysymys sitten terrorismista tai huumeista, ja tämä on saatava loppumaan. Tarvitaan enemmän, enemmän sellaisia viestejä, jotka lähettävät, että rikos ei kannata ja jos emme pääse tähän, koska todella huumeet rapauttavat yhteiskuntaa, niin silloinhan me tarvitsemme ainakin sellaisen alueellisen mekanismin, joka voisi, voisi jollain lailla jahdata näitä paikallisia huumekauppiaita. Neljäs aspekti liittyy rajoihin, ja palaan tähän vielä myöhemmin Algerian yhteydessä. Olemme hyväksyneet että otamme vastuullemme näiden Libyan rajojen valvontatoimien tuen ja Sahelin merkityshän alueella on hyvin huomattava ja nämä tietysti huolestuttaa meitä myöskin, kun ajatellaan siirtolaisuutta ja EUn omia rajoja mutta kenties Libyassa vielä olisi tehtävää myöskin YTPPn operaatioiden kauppa, kautta, ja tässä Sahel tulee kuvan mukaan. Sitten Mauritaniassa täytyisi toimia vielä voimakkaammin. Kollegat ovat kaavailleet 20 miljoonan euron lisäsummaa ilmeisesti puolustuksen, mutta myöskin poliisilaitoksen ja oikeuslaitoksen edistämiseksi. Ja sitten sisäisesti Ähm, äh, kun keskustelen oikeus- ja sisäasioiden kollegoiden kanssa ja myöskin Europolin, Frontexin ja Eurojustin kanssa, niin yritämme aktiivisemmin äh, saada valvontaan näitä eurooppalaisia jihadistisia liikkeitä, jotka haluavat luoda siteitä sinne. Ja sitten kolmanneksi vielä hyvin nopeasti on tämä huolto äh, ähm, varmuus. Akmillahan on rahaa, he saavat paljon sitä huumekaupasta ja lunnaista, mutta heidän pitäisi myöskin pystyä sitä käyttämään ja hankkimaan bensaa, varaosia, ravintoa. Ja kaikki tietävät, että että Malin pohjoisosan taloushan on nyt enemmänkin suuntautunut Algeriaan kuin Bamakoon. Ja on hyvin siis tärkeää, että kollegat Algeriassa – lähtevät mukaan sillä tavalla, että ähm, tietysti tiedämme, että on hyvin vaikeaa äh, aavikolla valvoa näitä rajoja, mutta Algeriassa tästä on jo paljon hyvää kokemusta, niin että saataisiin nämä rajat suljettua ja että myöskin voitaisiin katkaistua äh, huoltoreitit näille ryhmille. Sitten äh, neljänneksi ähm, olen kuullut kauhistuttavia uutisia, että YK on juuri, että YK on huumetoimisto sulkee ovensa Guinea-Bissaussa, joka itse asiassa on juuri se portti, mitä kautta nämä huumeet tulevat. Tässä ei ole mitään järkeä. Näin ei pidä missään tapauksessa lähteä tekemään. Ja meidän on toimittava vielä voimakkaammin ja äh, YAS äh, voisi tässä yhteydessä vielä tehdä paljon enemmän. Meillä olisi vielä paljon mahdollisuutta toimia äh, eri toimijoiden kanssa, mutta vielä voisimme tehdä enemmänkin. Ja tässä minulle tulee mieleen kaksi ajatusta, jotka on kenties vaikeaa toteuttaa, mutta ensimmäinen niistä kuitenkin on se, että luotaisiin tällainen alueellinen huumekauppiaiden seurantajärjestelmä, jotta heidät voitaisiin siellä eh, vangita. Ja toinen mahdollisuus oli se, että YK ei tulisi niinkään mukaan, mutta että meillä olisi tällainen sanktiojärjestelmä, kuten terrorismin puolellakin ja tämä Etelä-Afrikassa olisi todella tarpeen, koska siellä huumeet todella ovat hyvin suuri uhka. Sitten tämä toinen rengas ikään kuin, kuten tuossa alussa nyt sanoin, meitä huolestuttaa varsin kovasti se, mitä tapahtuu naapurimaissa, Senegalissa esimerkiksi, Burkina Fasossa, ja näin olisi kenties sitten hyödyllistä lähteä tutkimaan, mitä voisimme tehdä enemmän. Senegalin presidentti kävi äsken Brysselissä. Hän tarkkaan ottaen selvitti nämä turvallisuuskysymykset siellä ja uskon, että me voisimme tältä pohjin lähteä identifioimaan meidän siellä olevia tarpeita ja antamaan heille lisää tukea, kun tällä hetkellä jotta vältettäisiin se, että tulevaisuudessa joutuisimme sitten miettimään sitä, että mikä meni pieleen Senegalissa esimerkiksi juuri, vaikkapa juuri täällä valiokunnassa. Tässä siis äh, tällä tavalla äh, nyt äh, nopeasti ottaen nämä osa-alueet, joilla voisimme toimia vielä enemmän. Ja jos ajatellaan tästä sotilas- ja siviilioperaatiosta mallissa, niin uskon, että se on aivan loistava ja uskon, että se pitäisi saada käyntiin mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Kiitoksia tästä esityksestä. Tästä saatiin paljon ideoita, paljon polkuja, joille voi lähteä. Ja tässä olisi hyvä saada nämä ensi tai tässä ilmaisen näitä ensimmäisiä ajatuksia, joita tulee ei tietysti vain henkilökohtaisesti, mutta yleisesti tällainen aika, jota hukataan, koska on jo kulunut vuosia, kun tällä Sahelin alueella on tapahtunut. Ja nyt tällä hetkellä, kun teemme näitä toimia, jotka ovat tietysti tervetulleita, monet tässä parlamentissa varmasti tukevat näitä operaatioita sellaisina kuin niitä on suunniteltu, mutta kuitenkin meillä on sellainen tunne, että nämä toimet tapahtuvat hieman liian myöhään, koska kun ajatellaan, nyt meillä on tiettyä tukea, esimerkiksi koulutustukea, ja kuitenkin ongelma on jo edennyt hyvin pitkälle. Ja puhumme paljon tästä sotilasulottuvuudesta, mutta vaikka nämä maat tällä alueella haluavat tämän diplomaattipaineen jälkeen suurin osa alueen maista ja myöskin välittäjät, esimerkiksi Romano Prodi on tästä puhunut hiljattain, haluavat painottaa enemmänkin tällaista poliittista ja diplomaattista ulottuvuutta tässä ongelmassa. Eli tämä kaikki antaa sellaisen vaikutelman, että olemme hieman hämmentyneitä. Tämä liittyy tähän, että olemme hyvin myöhässä tässä strategiassa, joka josta kesti puolitoista vuotta sen kehittelemisessä. Eli voidaan kysyä, että miksei tätä toimia tehty aikaisemmin. En ole naivi. Tiedän, että tämä tietysti liittyy neuvoston päätöksiin ja myöskin siihen, että 27 jäsenmaalta pitää saada tähän mukaan. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, kuinka kiireellistä tämä asia on, ja, mutta kuitenkin nämä hälytyskellot ovat jo soineet aikoja sitten ja Minulla on useampia kysymyksiä omalta osaltani ja kollegoilla varmasti lisää nämä teidän vastuualueenne, kun ajattelette niitä, mitkä tehtävät tai mitkä asiat selittävät tämän asian myöhäisen käsittelyn, kun ajatellaan vaikkapa tätä Nigerin operaatiota, tämä päätös tehtiin heinäkuussa. Ja tässä on sellainen tunne, että aina meillä on samat ongelmat, kun, puhu, kun toimitaan tai tehdään näitä operaatioita. Ja kun ajatellaan kuinka paljon tässä on ihmisiä mukana kyseessä, ei ole aivan Kosovon laajuinen operaatio, mutta aina meillä on ongelmat, meillä on materiaaliongelmat ja meillä on kaikenlaiset ongelmat esimerkiksi siitä, että meillä ei ole tarpeeksi rahoitusta vaikkapa matkapuheluille ja niin edelleen. Ja tässä pyrittiin saada, saamaan neuvosto ja komissio ja kaikki mukaan yhteistyöhön, jotta saisimme resurssit kasaan ja voisimme toimia nopeasti. Ja nyt parin vuoden jälkeen meillä on nämä samat ongelmat edelleen esillä. Minun mielestäni tämä on hieman käsittämätöntä. Ja jos ajatellaan näitä poliittisia aspekteja, meillä on todellakin tällaisia logistisia ongelmia, käytännön ongelmia vielä näissä operaatioissa. Eli tästä diplomaattisesta ulottuvuudesta vielä kysymys. Romano Prodi on hyvin tunnettu täällä. Hänet nimitettiin YK on välitystehtävän johtoon edustajaksi. Onko joku yhteys sillä, mitä Euroopan unioni tekee? Onko Euroopan unioni osakkaana jollakin tavalla näissä toimissa, joita tehdään YK puolelta ja Romano Prodin tehtävän osalta esimerkiksi? Ja kun kuulemme Prodin julistuksia, AFETin kanssa olimme New Yorkissa hiljattain, jossa YK henkilöstö muodollisesti virallisesti sanoi, että ei olisi hyvä, että meillä olisi sotilasoperaatio ennen 2013 vuoden syyskuuta. Ja meillä on sellainen vaikutelma, että jälleen kerran tässä meitä, tätä asiaa myöhästytetään, kun ajatellaan kuinka kiireellistä se on. Eli minkälaisia yhteyksiä meillä on Romano Prodin kanssa ja kuinka me kommunikoimme näistä töistä, joita teemme ja joita toisaalta YK tekee. Eli tässä minun puolelta, puoleltani kysymykset, joita halusin ottaa esille. Monet kollegat haluavat äh, puheenvuoron. Ensin Panserille puheenvuoron. Hän on Magremin val- valtuuskunnan johtaja. Grazie. Sono d'accordo su, sul fatto che dobbiamo riflettere sugli... Kiitos ja olisin samaa mieltä, että meidän täytyy miettiä näitä virheitä ymmärtämisessä ja myöskin tehtyjä virheitä. Akimin läsnäolo on sellaista, että terroristitoimet voivat olla pehmeitä. Terrorismin vastaiset toimet eivät ole tarpeeksi tiukkoja. Algerian eteläisissä ja Malin pohjoisosissa yksi päätulonlähde on hävinnyt. Se oli matkailu. Mutta nyt se on mennyt. Se on suuri ongelma niille maille. Kolme lyhyttä kohtaa. Malin kriisi, voidaanko se tulkita epäsuorana vaikutuksena siitä, mitä tapahtui Libyassa, vai meneekö tässä harhaan? On nähty 20 vuotta demokratiaa, mutta jos katsotaan yrittäjyyttä, väestöä, he eivät vain tee yhteistyötä. Sosiaalisen yhteenkuuluvuudessa erosiota on nähty. Korruptiota. Ne ovat todellakin lisääntyneet, tällaiset ilmiöt. Malia auttaaksemme meidän täytyy tämä ymmärtää, jos haluamme todellakin sitä auttaa. Ja on selkeää, että taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys on keskittynyt pääkaupungin ympärille niin, että pohjoinen on kärsinyt ja siellä jännitteet juuri ovat. Toinen pointtini. Uskon, että kiistanallinen tilanne on esimerkiksi naapurimaissa Mauritaniassa – ne haluavat estää jännitteiden lisääntymisen, ne haluavat tehdä jotain terrorismille, mutta Nigeria on eri. Se näyttää, se sanoo olevansa tiukalla linjalla, pyytää interventiota, mutta todellisuudessa viime kuukausien aikana on nähty, Monia operaatioita on järjestetty, mutta kukaan ei oikein tee asioille mitään. Täytyy olla diplomaattisia pyrkimyksiä. Ja kolmas kohtani on tämä hyvin arkoluontoinen asia Al-Sawadin itsenäisyydestä. Täytyy tehdä ero eri liikkeiden välillä. El Savadien kansallisen vapautusliike, sen johtaja on hyvin suosittu tietyissä maissa ja tiet, tiettyjen tiedotusvälineiden keskuudessa tietyissä maissa. Joten en usko, että EUlla olisi tässä yhtenäistä visiota tästä tilanteesta. Jos tarkastelemme turvallisuustilannetta, alueellisia asioita ja myöskin taloudellista ja yhteiskunnallista kohesiota niin meidän välintulomme interventiomme itsellään ei varmasti pysty auttamaan tarpeeksi, joka nyt on annettu luisua pois hallinnasta. Madame Ankis. Kiitoksia sitten Ankis. Si, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin pyytää kysyä herra Kerkofilta, eh, miten hän eh, arvioi, että millainen kuolema on vaikuttanut alueelle tai kuinka myöskin alkaidan pirstaloituminen vaikuttanut. Onko tässä kadonnut Sahelin alueella tiettyä voimakkuutta tältä osin ja toisekseen mikä on ollut vaikutus sillä, että alkaidan rakenteet ovat muuttuneet tällä alueella? Merci, Madame Kiitoksia sitten Nikolai. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen sitä mieltä, että tilanne Sahelin ja Magrebin alueella on yhä kiireellisempi meille, eurooppalaisille, koska Al-Qaida muuttaa tätä aluetta Afrikassa ja meillä on ollut jo sellaisia maita, jotka on, ovat hajonneet, pirstaloituneet. Nämä, esimerkiksi Senegal on tällainen tapaus ja Senegal voisi olla tällainen pohja, kun ajatellaan, miten Euroopan unionin pitää reagoida tähän tilanteeseen. Mutta minulla on kolme kysymyksiä, kysymystä teille. Ensinnäkin liittyy, tämä liittyy äh, Galafin äh, häviämiseen Libyasta. Ja nyt voidaan sitten, tai tällä sitten suojellaan sitä, mitä on jäljellä tästä, koska paljon aseita on lähtenyt tälle Sahelin alueelle. Ja sitten toinen kysymys liittyy meidän vaikeuksiimme saada henkilöstöä rekrytoiduksi Nigerin operaation. Oletteko sitä mieltä, että tämä on sellainen vaikeus, joka liittyy siitä, että tämä menettely on niin monimutkainen EU-ssa, vai liittyykö tämä vaikeus jotenkin tähän suhdanteeseen vaihteluihin, jota on tällä hetkellä minun mielestäni asiantuntijoilla on jo tietty pohja ikään kuin tällä, tässä tilanteessa, koska täm, tähän tilanteeseen pitää puuttua kiireellisesti. Jos me pyrimme vain keskustelemaan ja puhumme tilanteesta, niin tilanne vain pahenee tällä alueella. Merci, madame. Kiitos sitten Kopa. Thank you, Mr. Chairman. So, uh... Kiitos, puheenjohtaja. Kun kuuntelee teitä ja kun nyt saa yleiskuvaa tilanteesta Sahelissa, niin ja olen täysin samaa mieltä German Denjanin kommenteista. Miten tämä Sahelin kattava lähestymistapa, onko se ollut totaalinen katastrofi tähän asti? Puolitoista vuotta sen jälkeen, kun strategia aloitettiin, ei ole estetty sitä, että tilanne on huonontunut. Ja jos nyt sitten jatketaan keskustelua asiasta sellaisella lähestymistavalla, että business as usual, niin ei se auta mitenkään. On mainittu, että EU täytyy vastata kriisiin. Sotilaallisesti se näyttää välttämättömältä, mutta sen jälkeen täytyy olla rauhanomaisia toimia rinnakkain. Joten ollaan sellaisessa vaiheessa mielestäni, jossa täytyy ajatella uudelleen ja aikatauluttaa uudelleen strategiaamme alueella. Kaksi konkreettista kysymystä. Äskettäin olemme aktivoineet EUn operaatiokeskuksen Afrikan sarvessa. Oletteko sitä mieltä, että tämä voisi olla relevanttia Sahelin osalta? Voidaanko nähdä jo joitain vaikutuksia operaatiokeskuksen aktivoimisesta kolmen operaation, näiden kolmen operaation koordinoinnille? Ja kun ajatellaan sitten UTPn jatkokehitystä, voiko tämä olla malli, jota voidaan käyttää muilla alueilla, nimittäin niille, joita käsittelemme tänään. Tietojen mukaan sitten toiseksi on välitön vaara, että ydinmateriaalia leviäisi Sahelilla, jolla olisi vakavia vaikutuksia maailman turvallisuudelle. Voitteko viitata EU-kapin pyrkimyksiin, jotka koskevat Pohjois-Nigerian uraanitilanteen äh, tilanteesta uraanin osalta. Merci beaucoup, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puhujia näistä erittäin tasokkaista esityksistä. Olen täysin sitä mieltä, että EUn strategia Sahelin alueelle ei ole vielä saavuttanut tavoitteitaan. Eli tilanne on huolestuttavampi kuin vuosi sitten – Ja kyse on siitä, että pitää ikään kuin purkaa tämä noidan kehä, tämä poliittinen epätasapaino liittyy näihin muihin asioihin. Ja aivan kuten sanottu, on erilaisia ryhmittymiä, islami, radikaali islamia ja kaikki huumekauppa, kaikki keskittyvät tälle alueelle. Joten olen samaa mieltä Koban kanssa siitä, että tästä voi tulla maailmanlaajuinen vakausongelma. Meidän reaktiomme tähän on sitäkin tärkeämpi. Yksi myönteinen merkki on se, että EU on pystynyt päättämään tästä humanitaarisesta toiminnasta. Yli 200 000 lasta kuolee tällä alueella vuosittain. Ja kysymys onkin se, että kuinka voimme suunnata tätä tukea väestölle ilman näitä välikäsiä. Oli yksi kiinnostava kommentti, joka Lapes Blanco sanoi. Tämä mahdollisuus, että kansainvälisesti puututaan tilanteeseen, on sellainen tekijä, joka saattaa työntää näitä eri ryhmiä enemmän yhteen ja saada ne aloittamaan keskustelut. Mutta samanaikaisesti kuitenkin kansainvälinen puuttuminen ei voi onnistua ilman uskottavaa siviilivaihtoehtoa. Sitten alueellinen yhteistyö, se on äärimmäisen tärkeää tietysti. Se on heikompi kuin mitä se voisi olla. Olen tuen sitä, että Algeria voisi olla mukana näissä meidän toimissamme. Mikä on huolestuttavansa, aivan kuten sanoi siitä, että kuinka EUn operaatio ei ole vielä onnistunut tulemaan täysin operatiiviseksi, koska siinä on kaikenlaisia, sanotaanko, demokraattisia esteitä. Se, että haastatellaan henkilöstöä ja pyritään saadaan resursseja sen aloittamiseksi. Tämä on erittäin hälyttävää. Me todellakin tarvitsemme parempaa EUn yhteistyötä ja tehokkaampia toimia. Ja sitten lopulta kysymykseni, kun otetaan huomioon tämä, nämä puitteet, rahoituspuitteet, joissa toimitaan, ja budjetti, sitä halutaan jäädyttää tai vähentää. Eli kuinka te näette nämä näkymät liittyen tähän tukeen, jota pyrimme toimittamaan. Tämä aluehan tarvitsee paljon tukea eri muodoissaan, eli kuinka me voisimme selvitä tästä tärkeästä tehtävästä. Aivan kuten Kerhoffe sanoi juuri nyt, meidän pitää tehdä enemmän kuin mitä me olemme tehneet tähän mennessä. Merci. Et dernière intervention, Anna. Kiitoksia. Sitten Anna Gomez, viimeinen puheenvuoro. I absolutely concur with what, uh, our... Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä puheenjohtaja sanoi. Tuntuu siltä, että paljon aikaa on kulunut hukkaan. Ja kriisin, Euroopan kriisin vaikutukset eivät ole pelkästään vain rahoituksellisia, taloudellisia, vaan poliittisia. Ja tämä selittää juuri sen, että näiden jo pitkään tuotettujen vaarojen edessä mitään ei ole tehty. Ja nytkin on lähdetty hyvin hitaasti ja hankalasti liikkeelle rahoituskysymyksissä. Ensimmäinen kysymykseni onkin, eikö meillä ole mitään sellaisia lähtövaroja, mitään lähtökohtaisia varoja? Ei, ja Ehkä voisitte puhua tästä hiukan enemmän, koska haluaisin ymmärtää, miksi näin ei ole. Ja ehkä voisitte jotakin myöskin sanoa jäsenvaltioiden panoksesta. Jotkut jäsenvaltiot, muun muassa oma maani, voisivat haluta osallistua, jos ei mitään näitä rahoituksellisia seurauksia olisi, koska emme pysty rahoittamaan mitään operaatiota tällä hetkellä tässä tilanteessa, mutta meillähän on kuitenkin paljon osaavia ihmisiä niin siviili- kuin sotilaspuolellakin, jotka voisivat varmasti tuoda tukeansa ja apuansa. Sitten tietysti myöskin Libya äh, ja se tapa, jolla olemme haaskatteet, haaskaneet siellä äh, resursseja. Olemme luoneet valtavat resurssit silloin, kun aloitimme Bengasin toiminnon, toimiston toiminnat äh, sodan alussa. Ja sitten se katosi, luotiin tällainen uusi Tripolin toimisto. Tämä kuitenkin vie aikaa. Ja Tämä tarkoittaa sitä, että mitään ei ole tehty oikeastaan sen suhteen, kuinka alueella aseiden hankinta vain jatkuu. Äskettäin olin Zintanissa, Etelä-Tripolissa, kävin siellä valtavassa ammusvarastossa, jotka ovat, se on itse asiassa romanialaisten rakentaminen, rakentava varasto Gandalfille siellä on 72 bunkkeria täynnä aseita ja NATOhan niitä tietysti pommitti, mutta silloin tämä alue räjähti käsiin melkein ja useat tuhannet neliömetrit olivat täynnä kaikkia näitä säpäleitä. Siis siellä oli myöskin ihmisten osia ja vaikka mitä myöskin ähm, rypelepommeja, siis ihan mitä tahansa olisi voinut tapahtua. Ja olemme todella iloisia, koska mehän olemme vieneet sille kaivinkoneen äh, siellä kansalaisjärjestö tekee todella hyvää työtä, mutta äh, kartalla oli tällainen yksi senttimetrin kokoinen alue ja siinä sanottiin, että äh, tämän verran tällä voidaan putsata aluetta kuuden vuoden aikana. Ja siis on paljon enemmänkin tämän tyyppisiä alueita Libyassa. Niin, että meidän on tehtävä paljon enemmän. Enkä nyt alkako minulle sanomaan, että Libyahan on kamala sekasotku ja olemme jo odottaneet uutta hallitusta vaikka kuinka pitkään. Ei tämä ole totta. Minä kävin siellä ja puhuin paikallisten viranomaisten kanssa Sintanissa, pyysin heitä tulemaan tänne selvittämään meille, että tällä tavalla emme voi toimia, auttakaa meitä, koska väestö on vaarassa. Ja kansalaisjärjestöt ovat tehneet siellä yhteistyötä kanadalaisten, hollantilaisten ja muiden ulkomaalaisten kanssa. Niin, että älkää nyt vaan sanoko, että ei ole mitään mahdollisuuksia äh, lähteä tekemään jotakin, koska siellä on niin paljon työtä tehty. Ja mm, tämähän on osa tätä ongelmaa. Tässä on myöskin hyviä asioita, jotka liittyvät Libyaan. Muun muassa amerikkalaisia vastaan tehty terroristi-isku. Väestö reagoi siihen voimakkaasti ja terroristiryhmä jahdattiin pois Bengasista. Mutta he kuitenkin ovat edelleen siellä ja käyttävät muuta osaa maata, muita osia maita. Sitä ei, ei kenenkään maata, jota kukaan ei hallinnoi. Siis Libyahan on todella paikka, jolle tarvitsemme oman strategian, jossa on todella mentävä pidemmälle. Sitten vielä kysymys Saharasta. 2004 kävin Dufissa ja silloin totesin, että kyllä äh, täällä on maaperää terroristien rekrytoida uusia jäseniä. Äh, ja jälleen kerran nyt Sahara on sellainen alue, jossa EUlla ei ole mitään yhteistä kantaa jäsenvaltioiden kesken. Emme ole tehneet mitään, jotta auttaisimme äh, tässä tilanteessa heitä. Emme ole tehneet mitään myöskään multa osin Marokko on saanut vapaat kädet ja tämä on johtanut varmasti nyt siihen, että terroristit värväävät lisää joukkoja. Olen todella ymmärtäväinen herra de Kerkhoff sitä kohtaan, että nyt siellä pyritään tekemään lisää toimia, mutta mehän olemme lähteneet ja YTPPn missionhan oli tarkoitus kouluttaa sotilaita, mutta itse asiassa koskaan emme lähteneet sinne riittävästi henkilökuntaa, emmekä koskaan tehneet tätä työtä kunnolla. Näin ollen jos ajatellaan vaikkapa niitä ongelmia, joita meillä siellä oli, niitä käytettiin verukkeena tämän operaation poisvetämiseksi. Ja nyt sitten todetaan, että Afrikassa on valtavasti huumekauppaa. No, monet täällä ovat jo miettineet, että, kuinka, että milloin tämä oikein mahtaa tapahtua, ja asiat voisivat olla vielä hullumminkin. Viimeisimmän vallankaupauksen sponsorointi juuri tapahtui, kun huumekaupeiden eduksi. Ja ECOVAS tuolla alueella itse asiassa ovat guinea olleet masinoimassa koko tätä vallankaappausta ja tämä on vain antanut lisää maaperää huumekauppiaille. Ovatko he meidän kumppaneitamme vai aiommeko me olla nyt tässä takaamassa sen asian, että tämä asia hoidetaan kunnolla? Heidän on siis tarkoitus olla kumppaneitamme, mutta ovatko he nyt tässä oikealla asialla. Ja vielä haluaisin kysyä, josko voisitte hiukan pitemmälle selvittää tätä, tätä vahvitilaisuuden leviämistä alueella. Kuinka voisimme Äh, saada nyt tuntuman siihen äh, lähteeseen, joka lehittää näitä vahabiitti-ajatuksia alueella. Äh, todennäköisesti kysymys on kuitenkin Saudi-Arabiasta, ja haluaisin tietää, kuinka tätä asiaa on käsitelty tässä yhteydessä, mitä nyt sitten aiommekin tehdä alueella, koska tuntuu siltä, että tällä hetkellä emme suinkaan tee vielä riittävästi näiden operaatioiden puitteissa. Kiitoksia. Ehdotan nyt, että kolme puhujaamme käyttävät puheenvuoron siinä järjestyksessä, jossa esittelivätkin esityksensä ja sitten ne voivat vastata niihin kysymyksiin, joita katsovat, että kuuluvat oman alansa. Ja sitten myöskin muihin kysymyksiin voitte vastata, jos teillä on kiinnostava sanottavaa. Merci beaucoup. Kiitoksia, kiitoksia jäsenille ja kiitos myös näistä kysymyksistä ja kommenteista, jotka olivat aivan tärkeitä ja oikeutettuja, jotka liittyivät näihin teemoihin ja myöskin strategioiden hyödyllisyyteen, missä me olemme strategioidemme kanssa. Pitää ehkä palata hieman taaksepäin näihin strategioiden logiikkaan ja luonteeseen ja kysymykseen siitä, että mitkä ovat odotukset, mitä voimme, mitkä ovat nämä mahdolliset tulokset, mitä voimme saavuttaa. Jos muistatte nämä strategi, strategi Sahelin alueelle on tällainen strategia, jossa pyritään vaikuttamaan. Siinä ei pyritä siis eh, vain ratkaisemaan muiden ongelmia eli sahelin alueen tai saharan tai pohjois afrikan ongelmia eu ei pysty ratkaisemaan eu voi vain auttaa ja tukea. tukea. tämä on tämä periaate eli me emme voi korvata malin hallintoa joka romahtaa me emme voi sitä korvata me voimme ainoastaan tukea näissä toimissa. samalla tavalla me emme voi korvata Malin armeijaa. Me voimme ainoastaan tukea näissä toimissa ja voimme avustaa siviilitoimissa. Mutta meidän pitää tietysti sitten saada rakennettua tämä siviilivoimavara, jotta voimme edistyä. Eli nämä ongelmat ovat hyvinkin rakenteellisia ja vakavia. Eli tämä strategia, jonka olemme hyväksyneet, se ei voi kaikkea ratkaista. Ja meidän pitää hallita nyt näitä odotuksia ikään kuin. Meidän pitää ymmärtää luonnollisella tavalla, että mitkä ovat kansainvälisen toiminnan rajat. Voimme myös kysyä, että miksi Yhdysvallat eivät ole ratkaisseet tätä ongelmaa. Miksi Kiina ei ollut ratkaissut ongelmaa Sahelin alueella. Miksi Ranska, miksi yhdistynyt kuningaskunta, joilla on kuitenkin varoja tai välineitä toimia, miksi Algeria, joilla on yli 300 000 sotilaan armeija, niillä on hyvin paljon rahaa ja se on myöskin naapurimaa, sillä on hyvin valtava tiedustelutoiminta ja tietoa tästä alueesta. Miksi se ei ollut, ollut mukana rakentamassa uudelleen malia. Tietysti tässä ollaan enemmän kiinnostuneita mallin vakaudesta kuin vakau- epävakaudesta, mutta ongelmat ovat vakavampia, ne ovat rakenteellisia. Mali on sellainen valtio, joka on ollut kolonisoitu 60 vuoden ajan, joten tämä on historiallisesti ajatellen eh, syvällinen ongelma ja ongelmat liittyvät tämän valtion rakentamiseen ja ne, näitä ongelmia ei ole ratkaistu, vaan ollaan vielä kaukana siitä. Eli on tiettyjä perustavanlaatuisia ongelmia, jotka liittyvät valtion ja toisaalta kansalaisten suhteeseen ja myöskin keskusvaltion ö, suhteeseen tiettyihin raja väestöihin. Eli tämä valtiokysymys on tässä pohjalla. Eli sellainen demokratia, jota oltaisiin voitu aikana luoda, on kuitenkin vuosien aikana pahentunut ja siitä on tullut mahdoton tehtävä, mahdoton demokratia toteuttaa. Olen samaa mieltä siitä, että Libyan kriisi ei ole aiheuttanut Malin kriisiä. Se on ehkä vaikuttanut siihen, mutta se ei ole kuitenkaan sitä aiheuttanut. Meillä on myöskin Al-Qaidan toiminnan osalta maailmanlaajuinen ongelma. Al-Qaida Malissa tai Al-Qaida yleisesti on ongelma ja hyvin pitkän aikaan Mali on pitänyt tätä sellaisena ongelmana, joka ei koske sitä. Tämä oli algerialainen ryhmä, joka eh, sitten vaikutti Algerian turvallisuustilanteeseen ja hyvin pitkän aikaan eh, presidentti eh, oli sitä mieltä, että tässä oli, aiheutettiin paljon vaikeuksia ja muita, mutta tähän ei kuitenkaan puututtu, vaikka tästä pyydettiin, pyydettiin reaktio, reaktiota Malilta. Eli ongelma, en halua nyt puolustaa Sahelin strategiaa ja kieltää mitään kritiikkiä, koska on totta, että on ollut tiettyjä ongelmia ja pitää myöskin ymmärtää että Euroopan unionin luonteeseen liittyy se, että kun asioita tehdään, asiat tapahtuvat yksi toisensa jälkeen ja on vaikea päästä tästä meidän toimintamme luonteen peruspiirteestä eroon ikään kuin se, mitä tästä voisin vielä sanoa, on se, että neuvoston kanssa teemme yhteistyötä, myöskin Euroopan parlamentin kanssa teemme yhteistyötä. Se on myöskin toimija. Euroopan parlamentti on toimija. Kun ajatellaan, tiedän, että Euroopan parlamentti näissä suunnittelee e, matkaa Maliin, kun tehdään tällaista yhteisparlamentaarista toimintaa. Ja on erittäin tärkeää, että parlamentti on mukana Bamakossa ja tukee eh, paikallisia toimijoita. Eli on tärkeää, että tehdään toimia kaikilla rintamilla. Ja sitten yhteyksistämme Romana Brodiin. Olemme suorassa yhteydessä Romana Brodin kanssa ja hänen yhteistyö tai tiiminsä kanssa olemme, teemme yhteistyötä. Meillä on myöskin yhteistyötä Ban Ki-moonin edustajan kanssa Länsi-Afrikassa ja hän on mukana tässä Prodin äh, tiimissä. Romano Prodi pyrkii edelleen tutkimaan tätä Sahelin alueen ongelmaa. Se ottaa aikansa. Tiedätte varmaan, varmasti hyvin että monet teistä ovat tehneet työtä Sahelin alueen kysymyksien kanssa vuosien ajan, ja tämä ei ole sellainen asia, joka hetkessä, joka hetkessä ymmärtää, eli tästä tarvitaan tietämystä kansainvälisessä kansainvälisellä tasolla, Euroopan tasolla, ehkä Jill tuntee tämän hyvin, mutta hän tekeekin hyvin syvällistä työtä tämän asian parissa. Mutta olemme yhteydessä Prodin kanssa, ja olemme saaneet kutsuja kokouksiin, joita hän järjestää. Ja pyrimme auttamaan mahdollisimman paljon häntä tässä työssään, koska Euroopan unioni katsoo, että hänellä on todellakin painoarvoa poliittisesti ja hän voi olla erittäin tärkeässä roolissa monilla eri tasoilla. Ja ensinnäkin pyrimme keskittymään, keskittämään kansainvälisen yhteisön painoarvoa mm, toimimaan Bamakossa, koska todella tämä siirtymävaihe on ollut hyvin hidas ja sitä on jarrutettu. Eli on tärkeää, että kansainvälinen yhteisö toimii ja Romana Prodi voi todella olla arvokas tässä työssään, on painoarvoa ja hän tarvitsee Euroopan unionin apua. Ja myöskin kun ajatellaan näitä pohjoisten ryhmien välitys, äh, välitystoimintaa, niin Prodi voi olla tärkeässä asemassa. Me voimme auttaa Prodia, kun hän toimii välittäjänä. Tämä Burkina Fason Algerian tehtävä rooli, jossa pyritään äh, saamaan sidosryhmät, osapuolet saman pöydän ääreen, on tärkeä. Eli tässä muutamia kommentteja tässä vaiheessa. en nyt kommentoi Libyan tilannetta tämän enempää, koska minä en tunne tarpeeksi hyvin tätä aihetta. Ja ehkä sitten sanon jotakin hölmyyksiä, joten en nyt, nyt lähde puhumaan tästä asiasta. Mutta ehkä vielä viimeinen sananen yksi aihe, joka on tällä hetkellä valmisteilla. Haluaisin sanoa teille, että tämä interventio, vaikka ajatellaankin, että tässä on mennyt liikaa aikaa ja ei ole eh, tartuttu tarpeeksi konkreettisesti näihin ongelmiin. Tämä on kuitenkin ikään kuin tämän ratkaisun ydin, koska ongelma on epävakaus. Bamakossa tässä on tämä armeija, jolla ei ole komentajatasoa äh, ja siellä on tai oikeastaan ainoa äh, tapa saada vakaus Bamakossa aikaiseksi, ainoa tapa päästä tähän on se, että uudelleen rakennetaan tätä äh, armeijan rakennetta ja tämä komentaja ketju ikään kuin pitää luoda uudelleen. Tämä on avain siihen, että saadaan Malin poliittinen järjestelmä toimimaan. Ja sitten toinen asia, tämä komentajaketju, joka pitää rakentaa uudelleen, ja Malin armeijan pitää myöskin saada toimimaan. Tämä liittyy myöskin nämä koulutustoimet ja siviilitoiminta. Ja kun ajatellaan tämän voimankäytön uskottavuutta tai uhan käytön uskottavuutta, tämä on sellainen asia, joka saattaa tuoda nämä toimijat pöydän ääreen keskustelemaan. Tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan kansainvälistä sotilasoperaatio puuttumista. Ja tämä ECOWASin operaatio, se, siinä pyritään tukemaan Malin armeija, joka on mukana näissä neuvotteluissa pohjoisten ryhmien kanssa, koska ne, heidät pitää saada pöydän ääreen. Nämä johtajat yhteisöstä ja nämä vastuulliset henkilöt näistä yhteisöstä, niille e, Malin valtion pitää puhua. Ja jotta sitten Malin hallinto saisi tästä ikään kuin vipuvoimaa, sen pitää saada kansainvälisen yhteisön tukea näihin toimiinsa. Merci pour ces... Kiitokset äh, tästä. Ja sitten herra Haber. Well, Mr. Chairman, the questions I've been... Puheenjohtaja, kysymykset, jotka minulle esitettiin, menevät pidemmälle kuin tämä missio, josta puhumme operaatio, ne ovat horisontaalisia eräällä tavalla, joten tarvitsisin aikaa selittää, mutta jos sopii, niin kyllä minä siihen halukas olen ihan. Kyse ei ole rahasta. Se on hyvä uutinen. UTP-budjetti riittää kaikkiin operaatioihin. Ja jopa tässä keskipitkän aikavälin rahoituskehyksessä 360 miljoonaa vuodessa olisi summa, joka on ihan tarpeeksi nykyisille operaatioille, joihin menee 260 miljoonaa muut rahat menevät aseiden valvontatoimiin, kuten varmaan tiedätte. Eli kyse ei ole varojen saatavilla olosta, vaan sitä, että saadaan raha oikeasti käytettyä. Toinen ongelma on henkilökunta. Ei se pinnalta katsoen ole myöskään se ongelma, koska meillä on luonnolliset rajat neljälle tuhannelle lähetettyjä ja paikallisia, jota jäsenvaltiot ovat halukkaita meille antamaan. Mutta tänä vuonna meillä on 200 vähemmän henkilökuntaa kuin aiemmin viime vuonna ja kolme lisäoperaatiota. Miksi? Koska Kosovo ajetaan alas ja se jatkuu seuraavan kahden vuoden aikana. Kosovo ikään kuin rahoittaa, ei rahoitusmielessä, mutta resurssimielessä rahoittaa muita operaatioita ja se on myös syy. Kosovo käyttää vähemmän rahaa, niin siinä mielessä pysymme saman kehyksen sisällä. Ongelma, joka henkilökunnan kanssa on, on se, että 1,7 hakijaa on virkaa kohti, mikä on liian vähän. Se näyttäisi olevan tarpeeksi, mutta jos ajatellaan, että monet hakijat eh, hakevat samaa tointa eikä muita toimia, niin täytyy pyytää jäsenvaltioita eh, antamaan näille sopimus sen sijaan, että lähetetään, mikä on itseään toistava prosessi ja se vie paljon aikaa. Ongelma ratkeaisi, jos voitaisiin antaa vain sopimus. Mutta rahoitussyistä tietysti jäsenvaltiot pyytävät sitä, että vain lähetetään työntekijöitä ja sitten pyrkimykset ovat kovin eri tasoisia. Jos lasketaan panostus poliiseissa, sotilashenkilökunnassa, missä tahansa, miljoona asukasta kohti jäsenvaltioissa, niin panostukset ovat yli, jos otetaan kerroin sata, niin se on tämä ero parhaan ja huonomman välillä. Eli siinä ei ole jaeta velvoitteita samalla tasolla, mutta sinänsä kyllä henkilökuntaa saadaan tarpeeksi. Jos kysytte yksittäistä tärkeimpää tekijää, joka on viivästyttänyt toimintaa tänä vuonna, sanon, että se on valmistelevien toimien puute. Eli kolme uutta missiota, operaatiota. Libya on myös tulossa. Jubam raha myöskin otetaan varmasti uudelleen. Ja yksi operaatio suunnittelumielessä. Se oli kaikista ongelmallisin, josta ette tiedä. Ja se on tämä monentasoinen äh, toiminta, joka oli pelkästään suunnittelemista, ei konkreettinen operaatio. Siinä meni kovasti aikaa. Eli olemme resurssiemme rajoilla ja kapasiteetimme rajoilla. CP, siis YUTPssä. Kun tulin Georgiaan neljä vuotta sitten, siellä oli valmistelema toimi. Neuvoston päätös, siis tämä aselepo, jonka ranskalaiset neuvottelivat, se oli 6. Eh, elokuuta. 8. elokuuta tuli toinen sopimus, sitten 6. Eh, syyskuuta Seuraava sopimus ja valmistelut toimet oli aloitettu. Sitten neuvoston päätös oli 15. syyskuuta. Minut rekrytoitiin 21 äh, joulukuuta paikan päällä sitten myöhemmin. Ja sitten jos olisin alkanut, tai olisi pitänyt alkaa äh, etsiä päämajaa ja kerätä tietokoneita ja matkapuhelimia, niin ei olisi koskaan pystytty alkamaan valvontaa 200 tarkkailijan kanssa koko Georgian alueella ensimmäinen lokakuuta. Eli vaikka esivalmistelut oli lyhyt, niin se oli hyvin tehokas. Ja siihen kuului noin 20 työntekijää. Kosovon tapauksessa laillisessa mielessä, oikeassa mielessä ei ollut toimi, mutta joka oli esivalmistelumissio, joka toimi koko vuoden ajan. Koska Kosovon itsenäisyysjulistuksen jäl- ja Ahtisaari suunnitelman toteutuksen toteutus oli hyvin nähtävissä etukäteen, yksi vuosi. Siis se oli iso vesivalmistelutoimija operaatio. Uusille operaatioille ei tätä ole ollut. Ja sen vuoksi ne ovat niin myöhässä. Eukap Niger ei ole pahin tapaus. Pahin on Somalia. On monia tekijöitä siellä, joita aivan voi hallita. Ja samanlainen tapaus on Nigerissä. Ja esivalmistelun puute siinä on takana. Hyvä uutinen on se, että nyt tällä välin komissio on sopinut siitä, että tehdään esivaltuustoimia uusille operaatioille. Eli tulevaisuudessa hyödymme siitä. Tällä hetkellä se ei auta operaatioita. Eikä se auta Jubam Rafaakaan, koska se on toimija kentällä. Ja se vain siis aloitetaan uudelleen. Eli tämä on yksi näkökohta. Toinen näkökohta jossa minulla on suhteellisen hyviä uutisia, on tämä varasto. Monet välineet tulevat varastosta, warehouse. Meillä oli varasto jo Bosnia-Herzegovinassa, koska operaatiota skaalaa pienennettiin ja paljon välineistöstä on vielä käytettävissä. Mutta jotta se saadaan Jukap Nestoriin, on haaste, koska Täytyy se antaa logistiikkayhtiölle tehtäväksi viedä se paikan päälle. Kuuden viikon myöhästystä se tarkoittaa tarjouskilpailussa, koska täytyy noudattaa asetusta, kuten tiedätte. Operaation johtaja vielä odottaa autojaan Bosniasta. Mutta jälleen tässä on hyvä uutinen näköpiirissä on tämä toinen ongelma, että kuten tiedätte, koko operaation rakennelma oikeudellisessa mielessä päätyy johtajaan. Kun johtaja nimitetään operaatiolle, komissio menee pankkiin, maksaa 25 miljoonaa hänen tilille ja sitten hän on vastuussa siitä. Eli se täytyy ottaa huomioon ja sitten ratkaista monia ongelmia, kuten henkilökuntaongelmien rekrytointi, joka ei ole sama kuin äh, Brysselissä toimiville viranomaisille. Olosuhteet ovat erilaiset. Eli tässä nyt ei vielä nähdä loppua. Asia on meidän FBIin, muiden äh, osastojen välillä komissiossa ja keskustelua käydään siellä täällä. Yhteinen palvelukeskus on sellainen tekijä, joka vaikuttaa myös tähän asiaan. Eli jokainen operaatio tekee omat toimensa. Jotkut käyvät sappia eh, tilinpitoon. Jo Kosovalla oli oma järjestelmä ja nämä täytyy yhtenäistää. Meillä täytyy olla yksikkö täällä Brysselissä. Eli tämäkin on ihan loppumaton tarina. Eli valoja ja varjoja on, täytyy tehdä paljon enemmän eh, työtä ja eräällä tavalla nämä kolme uutta operaatiota löivät meihin vähän liian aikaisin. Vuoden päästä olisi ollut eri tilanne. Yritän vakuuttaa teidät siitä, että kyse ei ole yrityksen puutteesta meidän puoleltamme, vaan ikään kuin historian painolastia. Toinen asia, joka täytyy ottaa huomioon, me vastaamme vain tietystä ajankohdasta lähtien. Siihen asti se ovat jäsenvaltiot. Ja otetaan Somalia Okaminister kaksi vuotta argumentoitiin ennen kuin CMC tuli, saatiin aika vasta vuosi sitten. Siitä ajankohdasta lähtien me olemme vastuussa ja sen vastuun hyväksymme toimia niissä olosuhteissa, joissa toimimme. Mutta sitä ennen se on poliittinen keskustelu jäsenvaltioiden kesken. Ja siitä täytyy kysyä niiltä. Eli nyt operationaalinen keskus OPSENT oli poliittinen kompromissi jäsenvaltioiden kesken. Sen ei, se ei saa äh, tukea vain yhtä operaatiota, se tukee minua, olen kiitollinen siitä operaatiosta. Mutta tilanteessa, jossa olen, kun on 16 työntekijää, jotka on keskuksella allokoitu, voisin käyttää niitä paljon paremmin. Pohjoismalli ja urani. Alun perin siellä ajattelimme yhteyspistettä, mutta sitten turvallisuussyistä se muuten pätee Libyankin. Ja kuten myös Manuel muistutti, se on vastaanottovaltion vastuulla tehdä se. Ja me olemme horisontaalisesti vahvistamassa heidän kapasiteettia tehdä niin, niin että turvallisuuspalvelua reformoimme, mutta heidän täytyy se lopulta tehdä. Ja tämä on myös yleinen näkökohta. Isäntävaltio on usein parem, paljon paremmassa asemassa arvioimaan tilannetta paikan päällä. Otetaan Kosova meidän korruption torjuntamme estyy siitä, että emme puhu kieltä, emme tunne mentaliteetteja. Jokainen kosovalainen tietää asioita, joita operaation edustaja ei koskaan saa tietää. Eli se täytyy mennä näin päin, että herätetään ammattimaista henkeä siellä paikallisessa poliisivoimissa ja tuetaan heitä. Ja tähän tarvitsemme koti- jäsenvaltion tai isäntäjäsenvaltion hallituksen suostumusta. Ja sen vuoksi Guinea-Bissau sieltä vetäydyttiin. Täytyy hyväksyä se tosiasia, että kaikki, kaikki operaatiot eivät ole, voi olla menestys. Se on hyppy tuntemattomaan. Jotkut ovat menestys, ei koskaan täysi menestys kuitenkaan. Ja jos se ei ole kotiasevaltion hallituksen hyväksyntää, niin ei se toimii. Sekin on Libyassa tällä hetkellä ongelma. Tiedonkeruumatka on tällä hetkellä Tripolissa ja ensimmäiset uutiset, jotka sieltä saadaan, ovat hyvin optimistisia, voivat puhua kaikille, mutta turvallisuusasiat täytyy hoitaa, emmekä tunne paikan olosuhteita tarpeeksi vielä. Ja meillä on velvollisuus olla huolellisia ja varovaisia, mitä jäsenvaltiot meiltä vaativat. No tässä se varmaan olikin. Kiitos. Merci, monsieur de Kiitoksia. No, Kiitos, yritän vastata näihin kysymyksiin, jotka eivät ole tulleet vielä esille. En nyt lisää mitään siihen, mitä kollegat sanoivat näistä aikaongelmista. Meidän olisi pitänyt toimia aikaisemmin. Kysymys on politiikasta, konsensusta ei ollut. Sitten nämä Äh, Haberi mainitsevat äh, äh, ongelmat. Ähm, no tietysti myöskin EUCAP Nigeria hän johtaa ähm, toinen taho kuin tätä terrorismivahtaista toimintaa Sahelissa, että toisella ei ole rahaa ja toisella taas ei ole henkilöstöä, niin että tässä on ehkä tämä side näiden toimien välillä. Olen täysin samaa mieltä Manuelin kanssa siitä, mitkä ovat Malin kriisin syyt, ja olen myöskin samaa mieltä siitä ajatuksesta, että jossain määrin kysymys oli tällaisesta korruption syömästä julkisivudemokratiasta ja itse asiassa terroristit olivat vain tässä käynnistävänä tekijänä Nigeristä. Tällainen kaksi naamaisuus. Emme nyt ole välttämättä mitään suuria asiantuntijoita, mutta kuitenkin tunnemme Nigerin politiikkaa ja mielestäni tässä on aika älykäs reaktio ollut Libyan kriisiin, on ennakoitu tätä paljon enemmän kuin Malissa ja oli myöskin halua löytää kompromisseja eri etnisten ryhmien kesken, erityisesti tuorejien kanssa, niin että tämä on nyt hyvä asia, että voimme tätä vielä käyttää muissakin instrumenteissamme. Eli olen ehkä hiukan positiivisempi kuin te Nigerin osalta. Sitten Algerian ja Marokon mukaan tulo. No kyllä, olin heinäkuussa Algeriassa ja viime viikolla Marokossa terrorismiasioissa ja myöskin Sahalin osalta. Tämä olisi tärkeää, että Marokko, Marokko Marokossa olin todella hämmästynyt siitä, kuinka hyvää koulutusta siellä on ollut tiedustelutietojen, paikkatietojen osalta ja Sahelin tuntemuksen osalta kaiken kaikkiaan olin ollut todella vaikuttunut ja näitä tietoja voidaan jakaa jäsenvaltioidemme kanssa ja tämä luo siis voimakkaat suhteet tietysti Marokin, Espanjan, Ranskan ja monesti muidenkin jäsenvaltioiden kanssa. Tiedetään, että Marokosta tulee joulukuussa turvallisuusneuvoston puheenjohtaja ja Tämä on varmasti tärkeää myöskin turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa silmällä pitäen. Marokko siis on hyvin tärkeä tässä kuviossa ja Algeria myös. Minä äsken tuossa jo sivusinkin toivetamme, että algerialaiset tulisivat enemmän terroristiryhmien huoltovarmuutta estämään, valvomaan rajoja. Tiedätte, että Marko verkko toimiikin jo välityksessä hyvin ahkerasti, niin että tämä on hyvin tärkeä kumppanuus myöskin meille ja haluamme vain lisätä koordinaatiota enemmän Algerian kanssa. Sitten Anjaskanskin kysymys eh, Ben Ladenin eh, kuolemasta. Eh, kysymys on algerialaisesta ryhmittymästä alun perin ja jossain vaiheessahan tämä oli hyvin algerialaistaustainen ja sitten tästä tuli Öö, vähän erilainen luonteeltaan, koska CFSP oli aika suurissa vaikeuksissa tuolloin aikanaan. Ja kysymys ei ole niinkään pelkästään Usama Ben Ladenista, vaan siitä, kuinka nyt luodaan tällaista houkutteluvoimaa nuoria värvättäviä kohtaan, mutta tietysti Ben Ladenhan keskitti alueellisesti ryhmiensä aika paljon, mutta en usko, että maailmanlaajuisesti nyt olisi enää näin koordinoitua järjestelmää kuin aikaisemmin. Nyt olemme pyrkineet analysoimaan näitä alueellisia ryhmiä, al tai akmia tai muita, ja niitä olemme pyrkineet alueellisesti juuri analysoimaan, eikä niinkään maailmanlaajuisesti, koska tuntuu siltä, että ne eivät ole ihan niin järjestäneitä kuitenkaan, ja monilla näillä ryhmillä on aika paljon paikallisia kysymyksiä, joten ne ajavat, vaikka niillä on tietysti kansainvälistä merkitystä, niin että toiminta on entistä paikallisempaa. Siis tällainen äh, äh, äh haarakonttori, tällainen niin kuin, tällainen ähm, sivukonttoriajatus, sivuharajatus, niin äh, en nyt ole ihan samaa mieltä tässä. Ja Akmihan on tässä varsin paljon afrikanisoitunut. Siellä rekrytoidaan paljon alueelta, vaikkakin ehkä äh, johtajat ovat edelleen äh, algerialaisia ja ja tämmöinen jonkin tyyppinen hisbollaistuminenkin tässä kenties on kysymyksessä, että kysymys on terroristitoiminnasta, mutta samanaikaiseksi he pyrkivät myöskin äh, valloittamaan kaikkia näitä sosiaalisia äh, avustustoimia ja myöskin farkkisoitumista on tapahtunut sillä tavalla, että he ovat mukana tällaisessa rikollisessa kaupassa. Sitten äh, Rova Nikolain kysymys näistä aseista, Gaddafin aseista ja näistä ja sama pätee myöskin Rova Gomesin kysymykseen asevarastoista. Tämä on ongelma. Kenties emme ole riittävästi vielä tähän tarttuneet. Jotkut jäsenvaltiot tosin ovat kuitenkin kiristäneet turvatoimia lentokentillä, koska pelätään äh, juuri sieltä leviäviä aseita. Äh, mutta äh, en, en nyt ihan voi kertoa teille ihan viimeisimpiä tietoja Libyassa vielä olevien asevarkojen osalta, mutta itse asiassa minä annoin varoituksen juuri ennen Libyan kriisiä ja sanoin, että varsin paljon pyritään tekemään juuri näiden asevarastojen neutralisoimiseksi. Mitä tulee sitten ydinaseiden leviämiseen, vastaisin siihen, mitä kollega tuossa sanoi. Todennäköisesti tiedätte, että ESL on nyt tarkoitus luoda tuollainen osaamiskeskus maailmanlaajuisesti. Ja yksihän näistä toimistosta olisi tulossa Marokkoon. Tarkoituksena on kouluttaa ja auttaa alueen maita, jotta ne voisivat lähteä kehittämään siviiliturvallisuuspolitiikkoja. Ja Uraani Nigerissä on todella tärkeä kysymys ja sen takia juuri tämä keskus Marokossa toivon mukaan olisikin hyödyllinen ja aktiivinen tässä asiassa. Sitten tuohon herra Kelamin kysymykseen olen että vastasinkin tähän jo, mutta tuo budjettikysymyksenne on hyvin relevantti, koska tällä hetkellä neuvosto ja parlamentti neuvottelevat useista rahoitusvälineistä ja pelkäänkin muun muassa sitä, ja ymmärrän oikein hyvin, mikä takia ilmeisesti AFET-valiokunnassa tästä keskustellaan, että tässä on nyt aika tiukat keskustelut prosenttiosuudesta, jota käytetään vakausinstrumentteihin ja toisaalta kehitysrahaston ja sosiaalirahaston välisistä rahoista. Ja minusta nyt sitten, tai pelkään, että terrorismin vastaiseen toimintaan ja EFSn annettavat rahat kenties vähenevät huomattavasti. Ja tuo raporttini, jonka lähetinkin äskettäin parlamentille, toteaa, että kun yleensähän Brysselissä kuullaan sanottavan, että kehitysrahaston rahat ovat sellaisia, että niitä ei voida käydä turvallisuustarkoituksiin eikä myöskään tämän tyyppisiin toimiin, niin tämä ei ole totta. Lukuun ottamatta pelkästään tiedusteluluonteiset liittyisiä operioita. Muutoin tätä kehitysrahaa voidaan käyttää ja tämä on tärkeä kysymys. En nyt halua mennä tähän tämän pidemmin, mutta kehitysrahaston rahojen lisäksi tarvitsemme vielä kuitenkin enemmän rahaa terrorismin vastaisiin toimiin. Ja en nyt mene yksityiskohtiin, mutta haluan kiinnittää ne vielä siihen, että saattaa olla, että meillä on itse asiassa vähemmän rahaa kuin aikaisemmin näihin toimiin ja vahabittilaisuus, tämä on erittäin hyvä, hyvä ja vaikea kysymys vastata. Ähm, minä ähm, olen ollut mukana äh, joulukuussa, äh, tai olen mukana joulukuussa äh, keskustelemassa tästä asiasta Abu Dhabissa Saudi-Arabian kanssa ja kun näitä osaamiskeskuksia sillä lähdetään perustamaan, että tämä on asia, josta täytyy keskustella enemmän. Kiitos. Ilman mikrofonia. Uh, would rather ask. Oui, ask uh, Manuel. Uh, niin, hyvä jäsen. Tämä on tärkeä kysymys. Tämä liittyy hieman tähän geopoliittiseen tilanteeseen ja tähän alueelliseen järjestäytymyyteen. Tietyllä tavalla Ginäbissä ta hallitsevat sotilasjoukot, jotka ovat ikään kuin näiden kartellien, latinalaisamerikkalaisen kartellien myyntimiehiä, jotka järjestävät tätä kauppaa, jotka ovat kaikkien vallankumousten takana ja näiden poliittisten sotilasihmisten ihmisten takana. Kaikki ihmis, monet ihmiset ovat mukana huumekaupassa ja tämä on ollut hyvin tehokasta toimintaa, kun ajatellaan kuinka on nämä alueelliset järjestöt jaettu. He ovat käyttäneet järjestöänsä Angolassa, jotta saisivat ECOWASin pois tältä Guinea-Bissaun alueelta. CPLP on pyrkinyt tekemään, toimimaan oikein ja sitten puuttuneet tähän ja kansainvälisen yhteisön tasolla olemme hieman ikään kuin jälkijunassa, kun käsittelemme tätä ongelmaa ja näitä ihmisiä. ECOWAS toimii näin, koska ajatellaan tätä Nigerin ja Angolan välistä suhdetta tai tilannetta. Ja tähän on suhdattu hyvin väärin, koska olemme eri mieltä ECOWASin kannan kanssa tässä tilanteessa. Se, mitä me pyrimme tässä tekemään, kaikki nämä viisi alueellista järjestöä, YK, Afrikan unioni, ECOWAS, CPLP ja Euroopan unioni, me pyrimme menemään sinne Guinea-Bissauhun paikan päälle. Ja sitä varten meidän pitää sopia keskenämme näistä viitepuitteista tälle operaatiolle. Meidän, meillä pitää olla yhteinen tarkoitus, yhteinen analyysi, eli seuraavien päivien aikana meillä on Addisissa kokous, jossa ja myös toinen Abusassa, jos pyrimme sitten saamaan nämä viisi järjestöä sellaiseen tilanteeseen, että meillä olisi yhteinen viitteistä tälle operaatiolle, mutta olen samaa mieltä, että Kiinalapissain tapauksessa ECOWAS ei tee sitä, mitä sen pitäisi tehdä. Se toimii paremmin Malissa. Se on parantanut tätä kriisin hallintaa tai kriisin ratkaisua, mutta olemme kertonut, kertoneet Suomelle tästä ECOWASista tilanteesta, kun hän oli täällä Brysselissä muutama viikko sitten ja kerroimme hänelle, että miten me tulkitsemme tätä tilannetta. Ja hän oli hyvin puolueellinen kannassaan, mutta kuitenkin hän oli avoimempi ja kuunteli niitä argumentteja, joita Euroopan unionilla ja tietyillä jäsenvaltioilla oli Ginäbissan tapauksesta. Eli Toivottavasti tämä tilanne paranee. En tiedä, riittääkö tämä vastaukseksi. Tilannetta ei ole ratkaistu, se on vielä kaukana siitä. Ainoa ratkaisu ole on se, että tämä sotilashierarkia Ginäbissässä saadaan poistettua ja tähän tarvitaan kansainvälisen yhteisön toimia ajan myötä ennen kuin annan puheenvuoron herra Görensille, joka johtaa ilmeisesti ekovasvaltuuskuntaa. Eh, Olen ollut Sahel-ryhmän puheenjohtajana, mutta kyllä tämäkin kuuluu omaan elämänkertaani. Niin, haluaisin palata vielä siihen, mitä herra Kerkhove sanoi näistä säännöistä, äh, joita OECD on määrännyt siitä, kuinka kehitysrahoja voidaan käyttää mihinkin tarkoitukseen. Ja kysymys on erityisesti juuri puolustussektorin rahoista. On aikaisempi tapaus vuodelta 2000 2002-2003, jolloin Euroopan kehitysrahastosta otettiin summa äh, Afrikan unionia varten. Ja jos nyt tiedän asian oikein, niin tarkoituksena oli rahoittaa tällä summalla juuri sitä, että kehitettäisiin äh, Afrikassa äh, turvallisuuskysymyksiä hallinnossa. Siis tätä summaa ei suoraan annettu mihinkään tällaisiin vaikkapa rauhanturvaoperaatioihin, jos nyt muistan asian oikein. Ja tämä vastasi myöskin tätä mitä nyt henkilökohtaisesti minä voisin puolustaa. Ja mielestäni tästä olisi hyvä keskustella syvällisemmin, koska ei ole intresseissämme, että nyt tällä tavalla lähdemme laimentamaan kehitysapurahoja tälle turvallisuuden ja puolustuksen alalla on tiettyjä raja-aitoja ja tämä pohjaa siihen, että pyritään toimimaan varovaisesti humanitaarisissa kysymyksissä. Jos sitten huomataan, että rahoja laitetaan puolustuksen puolelle, ja sotilasmenoihin. Ja saattaa olla, että tällaisia väärikäsityksiä siis myöskin tuntuu, niin saattaa olla, että silloin nähdäänkin nämä humanitaarisen avun tarjoajat ikään kuin, jos he kantavat uniformua, niin ikään kuin käyttämässä sotilasuniformua, niin että tässä on olemassa tällaisia väärinymmärryksen vaaroja. Ja tätä asiaa sietäisi siis miettiä tarkemmin ja selvittää tätä. Aiemmin olen ollut hallituksessa mukana vastaamassa toisaalta puolustuskysymyksiltä ja toisaalta myöskin kehitys- ja humanitaarisen avun kysymyksistä niin, että olen hyvin tarkka näissä kysymyksissä puoli ja toisin. En nyt ole tämän valiokunnan jäsen, kaikkien valiokuntien jäseneksi hän ei voi tulla, mutta haluaisin kuitenkin tehdä tällaisen ehdotuksen, että tätä asiaa hiukan nyt tarkemmin mietittäisiin ja minä olen itse olen valmis osallistumaan näihin pohdintoihin myöskin. Merci. Euh, Kiitoksia ihan sananen tästä, koska todella työtä on tehtävänä. Näytellään tätä aluetta, joka meitä tietysti kiinnostaa, mutta jos... Niin, te haluaisitte tästä sanoa jotakin. Niin, en nyt avaa tätä keskustelua, koska tähän tarvittaisiin enemmän aikaa, mutta pyrin hyvin syvällisesti tutkimaan näitä OECDn asiakirjoja, koska usein kuulemme Brysselissä sanotaan, että ei ole mahdollista, OECD on tätä vastaan, mutta sitten kun menemme yksityiskohtiin, tämä ei olekaan aivan niin totta, koska olin hyvin yllättynyt näkemään näitä asiakirjoja ja katsoin, mitä siellä oikeastaan sanottiin. Nyt tietysti tässä mennään oikeudelliselle ähm, oikeudellisen puolelle ja puhutaan näistä kehitysrahoista ja kuinka paljon niihin on varattu, mutta olen aivan samaa mieltä teidän kanssa. Tässä pitää olla hyvin varovainen. Ymmärrän hyvin, mitä tarkoitatte tästä humanitaarisesta puolesta, mutta voimme mennä melko pitkälle tässä puolustussektorin alalla ja erityisesti Manuel minä olemme tehneet hyvin paljon yhteistyötä Sahelin alueen strategiassa ja meidän pitää saada käyttöön kaikki välineet. Olen eh, tyytyväinen siihen, että komissaari Piebalgs on ollut tässä mukana ja on saatu nämä ylimääräiset varat tukemaan tätä strategiaa. Olemme hyvällä tiellä, mutta olisi kyllä kiinnostava käydä tätä keskustelua, tämä afrikkalainen eh, rauhan väline joka on jo operatiivisemmalla tasolla kuin tämä hallinto olisi hyvä yhteistyökumppani tässä. Kiitos. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen ja hyödyllinen keskustelu. Jos sopii, haluaisin kiittää lämpimästi ähm, puhujaa heidän vilpittömyydestään ja avoimuudestaan näissä asioissa, jotka eivät välttämättä nyt aina kuitenkaan ole johtaneet näin suuren avoimuuteen ehkä. Ja haluaisin Äh, tässä nyt äh, kertoa pienestä huolenaiheesta, koska tuntuu siltä, että näissä keskustelussa, joita meillä on, nyt tänään on ollut, niin uskon, että olisimme voineet käydä ne jo kolme vuotta sitten, riippumatta tai lukunottamatta malia. Ähm, minusta tuntuu siltä, että nyt itse asiassa olemme todella äh, byrokratisista syistä myöhästyneet tässä asiassa olisi pitänyt toimia jo ennen Lissabonin sopimusta. Ja ymmärrän oikein hyvin nämä syyt, jotka tässä toitte esille. Erityisesti herra Lopes Blanco puhui siitä, kuinka strategia laaditaan ja toisaalta, että strategia voi olla vain paikallisia toimia täydentävä, mutta siltikin mietin, josko onko nyt mitään hyötyä laatia strategioita, jos tiedämme, ja huomaamme jatkuvasti, että meillä ei ole mitään varoja eikä keinoja niitä toteuttaa ja tämä tietysti luo aina odotuksia ja varmasti tietyt parlamentaarikotkin äh, alkavat odottaa tiettyjä asioita, mutta usein kuulemme puhuttavan ja tämä pitäisi tämä keskustelu käydä varmasti korkean edustajan kanssa, että aina puhutaan kattavasta lähestymistavasta, Euroopan unionin toiminnasta, siitä lisäarvosta, jota valmiutumme ovat tuoneet, siitä, että toimimme useilla saroilla ja toisaalta taas toiset järjestöt toimivat pelkästään vain tai siviilipuolella. Ja tuntuu siltä, että nyt kyllä sanotaan, että kyllä meillä on rahaa, mutta että asiat on vaikeata kuitenkin toteuttaa käytännössä. Ja tämä ei ole kovinkaan tyydyttävä asia, kun ajatellaan kuinka kunnianhimoisia tavoitteita meillä on ollut jo pari vuoden ajan ja kuitenkin kuinka kunnianhimoisesti myöskin ulkosuhdehallinto on rakennettu. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja tämä nyt tuo esille, nyt sanoo, että asiat eivät toimi vaan sen, että tässä pitäisi kuitenkin pyrkiä parempaan nopeuteen, koska tämä tyyppisissä esimerkeissä ja monissa muissakin esimerkeissä, jotka ovat paljon kiireellisemmin kenties, tarvittaisiin nopeata koordinointia ja parempaa, kattavampaa lähestymistapaa, mutta emme siihen pysty. Ja kysymyshän on siis koko uskottavuudesta, joka romahtaa näin. Ja ähm, emme siis todellakaan ole niiden kunnianhimoisten tavoitteiden osa, tasolla, jotka kuitenkin tuossa perustamissopimuksessa tuotiin esille. Ja jäsenvaltiot tietysti myöskin ovat olleet tätä haluamassa erityisesti henkilöstökysymyksissä. Ja tämä on mielestäni entistä suurempi ongelma mutta tähän liittyy tietysti myöskin ulkosuudenhallinnon rakenne EPPn osalta ja ei voida hyväksyä se, että 2012 vuonna emme pysty toimimaan sillä tavalla, että voisimme luoda kunnolliset rakenteet näitä mutkikkaita operaation valta, vaikka tietysti kysymys on varsin vaatimattomistakin operaatioista. Nyt uskon, että ensi viikolla äänestettävä mietintö, erityisesti henkilöstöresurssien lisäämiseksi rakenteissa, olipa kysymys sitten sotilasta tai siviilihenkilöistä, niin uskon, että se liittyy myöskin tähän keskusteluun, jota meitä täytyy jatkaa myöskin korkean edustajan kanssa työtä on vielä paljon. Kiitokset siitä, että tulitte. Kiitos siitä, että puhuitte näin suoraan ja vilpittömästi ja tässä yhteydessä haluan myöskin tervetä herra Lopes Blanco, koska tämä lienee viimeinen kerta, kun tulette tänne valiokuntaan tässä ominaisuudessa. Kenties myöhemmin tulette vielä eläkkeillä olonne aikana vaikkapa riippumattomana asiantuntijana tänne selvittämään tätä Afrikan tilannetta, koska se varmasti huolestuttaa meitä jatkossakin. Kiitokset teille kaikille, lämpimät kiitokset. Nyt keskeytämme istunnon Jatkamme työvaliokunnan kokouksella ja kokous, valiokunnan kokous kuin iltapäivällä.